Thank you very much for being patient with me. Uh, no niin, kiitoksia kärsivällisyydestänne. Kiitoksia kollegoille, jotka ovat tulleet paikalle. Tämä on yhteinen kokous kansalaisvapauksien valiokunnan ja Afganistanin delegaation kanssa. Olen kolmas varapuheenjohtaja. Minua pyydettiin nyt puheenjohtajaksi ja on hienoa, että voin nyt tehdä näin. Nyt on kulunut kaksi vuotta siitä, kun mietimme, miten etenemme. Tämä sopimus on allekirjoitettu lokakuussa 2016. Ja nyt meidän täytyy hiukan miettiä tätä tilannetta. Odotamme vielä Austarevichusta, joka on Afganistanin valtuuskunnan puheenjohtaja, niin pidän tässä tämän alustuspuheenvuoron. Meillä oli ensimmäinen kokous valtuuskunnan kanssa viime vuonna ja me jatkamme tätä, koska meillä on yhteissuunnitelma ja kansalaisvapauksien valiokunta myöskin tapaa säännöllisesti komissiota, mitä tulee kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseen. Ja hiljattain 20. kesäkuuta Mordew komissiosta kertoi meille valiokunnassa, mikä on takaisinottosopimusten tilanne. Ja siihen kuuluu myöskin tämä Afganistanin sopimus, josta tänään puhutaan. Takaisinottosopimukset pohjautuvat TEUS-sopimukselle ja Euroopan parlamentilla on mahdollista antaa hyväksyntänsä sopimukselle. Parlamentilla on oikeus saada tietoa neuvost- neuvotteluista ja kansallisvapauksen valiokunnalle on tärkeää käydä jäseneltyä vuoropuhelua kaikista takaisinottosopimuksista, olivat ne sitten virallisia tai epävirallisia. Afganistanin suunnitelma oli ensimmäinen lajiaan. Se oli takaisinottosopimus, tai kuten komissio kutsuu sitä, EUn järjestelyt. Tämän sopimuksen jälkeen muitakin epämuodollisia sopimuksia on tehty Etiopian, Bangladeshin, Gambian kanssa. Ja tällaisten järjestelyiden toteuttaminen takaisinoton alalla on huolestuttavaa valiokunnallemme, koska silloin Euroopan parlamentti ei pysty ehkä toimimaan artiklan 218 nojalla. Valiokunta katsoo myös, että kun raportoidaan takaisinottosopimuksesta myös kaikki muut asiakirjat, joita on allekirjoitettu kolmansien maiden kanssa ja joilla halutaan tehostaa takaisinottojen palauttamista, niin niitä pitää valvoa ja tarkastella. Erityisesti kun niillä on samantyyppinen vaikutus kuin takaisinottosopimuksilla. Ja siksi sopimustekstin saatavuus on keskeistä. Komissio on ilmoittanut, että sopimusteksti Etiopian, Kinen ja Gambian kanssa. Tällä hetkellä sitä ei voitu julkistaa. Mutta komissio sitten kokoisessa suljetuin ovin antoi kopion epämuodollisesta sopimuksesta Gini Bangladesh, Etiopia ja Gambia. No, Etiopian sopimus on vuotanut ja olen lukenut sen ja no siis en nyt arvoita arvosta sitä. Tämä koskee myöskin tätä Afganistan suunnitelmaan alkuartiklassa jo sanotaan, että tämä ei ole oikeudellinen teksti. Eli siihen ei oikeudellisesti voida vedota. Mielestäni on aivan käsittämätöntä, että jostain sovitaan neuvoston, neuvostossa jäsenvaltioiden välillä ja sitten sitä ei kutsuta sopimukseksi eikä se ole oikeudellinen teksti. Ja on välttämään, että parlamentin valvonta että valtuuksia kunnioitetaan ja jos sopimukset kehittyvät, niin silloin parlamentti on edelleen vastuussa, komissio on vastuussa parlamentille näistä kysymyksistä. Nyt parlamentti ei voi harjoittaa valvontavaltaansa kansalaisten puolesta. Ja näistä syistä katson, että tämä Afganistanin suunnitelma on erityisen tärkeä. Se on ensimmäinen tämän tyyppinen sopimus ja ikävä kyllä ainoa sopimus, jonka parlamentti sai käsinsä. Eli nyt on mielenkiintoista kuulla Afganistanin tilanteesta ja miten tämä yhteistyö on käytännössä toteutunut, kun ajatellaan koko maahanmuuttopolitiikkaa EU:ssa. Ja nyt Afganistanin valtuuskunnan puheenjohtaja on saapunut Eli Austrevicius, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos toinen puheenjohtaja, kollegat, vieraat, hyvät naiset ja herrat. Feilta päivää kaikille. Hienoa, että tämä kokous järjestetään yhdessä LIBE-valiokunnan ja meidän, eli Afganistanin vastavalsuunnan kanssa. Ensinnäkin loistavaa, että yhteistyötä tehdään siis kansanvapauksien sisä- ja oikeusasioiden valiokunnan kanssa ja olen vakuuttunut siitä, että valtuuskunnat ja valiokunnat täydentävät toista toimintaa ja sen vuoksi voivat saada aikaan myöhemmistä yhteisvaikutusta. Tätä pitäisi jatkaa tätä toimintaa toiseksi. Olen mielestäni sitä, että voidaan nyt taas keskustella viime joulukuun jälkeen maahanmuuttokysymyksistä ja Afganistanista yhdessä eri kollegoiden kanssa valiokunnasta siis, ja toivottavasti tätä jatketaan tulevaisuudessa myös. Ennen kuin annan puheenvuoron vieraillemme, haluaisin esittää alustavia kommentteja. Mielestäni on järkevää tarkastella nykyisiä lukuja, jotta voidaan ymmärtää ongelman ulottuvuus ja mahdolliset uhat. Saamani tietojen mukaan, jotka sain YK pakolaisjärjestöltä kaksi afganipakolaista palasi Afganistanin tänä vuonna 8. syyskuuta alkaen 75 prosenttia vähemmän suhteessa saman kautteen 2017. Komielesosa on vähemmän. 48 055 afgaanipakolaista palasi Afganistanin silloin. Näistä 2052 palattua Afganistanista 10 675 oli Pakistanista lähtöisin, 1266 Iranista, ja vain 111 muista valtioista 2002 vuodesta lähtien, no silloinhan miljoona, yli miljoona, 800 000 pakolaista palasi Afganistaniin. No sen jälkeen nämä pala, pala, palavien määrät ovat muuttuneet, paitsi 2016 noin 370 000 pakolaista palasi Afganistaniin silloin. Luvut osoittavat, mikä turvallisuustilanne on maassa, mutta myös mikä ovat, mikä ovat taloudelliset normit, esimerkiksi työllisyys, asumismahdollisuudet ja niin edelleen. Eli meidän pitää tarkastella tilannetta maassa ennen kuin päätetään, josko ja miten ihmisiä lähetetään takaisin. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin esitellä ensimmäisen puhujamme, Joan Dragos Dovarace. Hän on yksikön johtaja Euroopan komission DG Home pääosastolla. Herra Dude Ratche, olkaa hyvä. Voisitteko puhua enintään 10 minuuttia? Se olisi hienoa. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä lyhyesti institutionaalinen kysymys, joka tuli esille aluksi. Tästä on puhuttu usein. Ja valiokunnan puheenjohtaja ja komissio ovat käyneet asiasta kirjanvaihtoa. Tätä on myös tarkasteltu oikeudellisesti ja poliittisesti. Olemme todenneet kantamme useaan otteeseen. Eli oikeudellisesta näkökulmasta Nämä eivät ole mitään muodollisia sopimuksia ja siksi artikla 218 ei voida soveltaa. Ymmärrämme, että valiokunnan ja parlamentin täytyy valvoa ja saada raportteja mahdollisimman avoimesti, mitä tulee sopimusten sisältöön ja täytäntöönpanoon. Ja siksi me olemme jatkuvasti olleet yhteydessä valiokuntaan ja toimittaneet ottaneet kaikki yksityiskohdat neuvottelujen tilasta, näistä järjestelyistä. Olemme ilmoittaneet, kun ne oli saatu päätökseen. Ja kerroimme, missä mennään täytäntöön osan osalta. Ja viimeksi kävimme tätä keskustelua kesäkuun lopussa. Silloin varapääjohtaja Mordils oli kertomassa asioista. Ja sitten puheenjohtaja Moraes toimitti komissionaiselle Avramopulokselle kirjeen, ja siihen vastattiin muodollisesti noin viikko sitten, ja olimme ehdottaneet hyvin konkreettista mekanismia, jotta jäsenillä olisi käytössään mekanismi, joka on samantyyppinen kuin Chevalin kohdalla. Eli niitä, joita tämä kiinnostaa, voisivat saada tietoa näistä järjestelyistä ja voisivat keskustella niistä kanssamme. No sitten kun ajatellaan maahanmuuttoyhteistyötä Afganistanin kanssa ja sitten palauttamis- ja takaisinottokysymyksiä, olemme aina sanoneet, että maahanmuuttovuoropuhelu, jota on käyty Afganistanin kanssa viime vuosina, ensinnäkin se on osa laajempaa Afganistanin strategiaa, joka EUlla on. Ja siinä on kaksi perusperiaatetta, alueellinen lähestymistapa ja sitten kattava lähestymistapa. Alueellinen lähestymistapa, koska me ymmärrämme, millaisia haasteita Afganistanilla on alueellisessa kontekstissa ja että on puututtava sisäisiin siirtoihin tällä alueella ja naapurimaissa – ja millä tavalla EU voi tarjota apua Afganistanille. Sitten on kattava lähestymistapa. Tämä nyt ei ole mitään uutta. Tätä yritetään tehdä kaikissa maahanmuuttovuoropuheluissa maiden kanssa. Emme katso ainoastaan takaisinotto- ja palauttamiskysymyksiä, vaan koitamme aina katsoa laajempaa kuvaa. Ja yritämme luoda vuoropuhelua ja tarjota apua kyseisille maille ja kumppaneille kaikissa muissa maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Sitten tämä yhteissuunnitelma. Tämä on poliittinen sitoutuminen EUn ja Afganistanin välillä. Muodollisesti tämä ei ole mikään muodollinen juridisesti sitova sopimus. Ja tätä kautta ei synny mitään uusia oikeudellisia velvoitteita. Tässä vain todetaan, mitä velvoitteita jo tällä hetkellä on olemassa. Ja meillä on nyt tässä puitteet, joiden puitteissa voidaan toteuttaa takaisinottoja ja palautuksia järjestetyllä tavalla. Ja tästä on hyötyä sekä maahanmuuttajille, niille palautetaan, ja tästä on hyötyä myöskin viranomaisille sekä EUn että kolmannen maan eli Afganistanin puolella. No, korostaisin vielä tiettyjä toimia, jotka ovat olleet meille hyvin tärkeitä alusta pitäen. Meille oli selvää, eikä tämä koske vain Afganistania, vaan kaikkia muitakin kumppaneita, joiden kanssa on palauttamiskeskusteluita. Eli uudelleen kotouttaminen ja apu kolmansille maille on tärkeää, jotta voidaan toimia kestävällä tavalla palautusprosessissa. Olemme kiinnittäneet erityishuomiota Afganistanin tilanteeseen. Se ei ole mitenkään helppo. Siellä on suuria turvallisuushaasteita. Tietysti ymmärrämme sen, mutta myöskin jäsenvaltioiden viranomaiset tiesivät tämän, kun palauttamisesta päätettiin ja kun sitten tehdään tuomioistuimessa palauttamispäätös. Mutta jos katsotaan näitä kotouttamissuunnitelmia, niin meillä on vankka suunnitelma, jossa käsitellään tätä kysymystä moneltakin kannalta. Ensinnäkin yhteisöpohjainen uuden kotouttamisprosessi. Ja me katsomme esimerkiksi Afganistanin maaseutu alueiden tilannetta ja myöskin kaupunkeja. Maaseudulla on keskitty esimerkiksi Karahatin, Kabuliin, Herattiin. Meillä on aloitteita, jotka liittyvät kastelujärjestelmiin, kasvihuoneisiin, joita rakennetaan ja joita voidaan pian käyttää tulevina kuukausina näillä alueilla. Ja sitten alueella on yli tuhat palautettua maahanmuuttajaa ja yli tuhat perhettä. Ja sitten katsomme alueita, joille palautetaan paljon maahanmuuttajia. Ja kuten sanoin, me olemme antaneet räätälöityä apua myöskin kaupunkialueilla, kun ajatellaan mikrorahoituksen saamista startup-yrityksiä, jotka voivat johtaa sitten yrittäjyyteen. Haluamme parantaa täytäntöönpanoa näissä hankkeissa. Tietyt hankkeet pitää saada päätöksen ennen joulua. Ja RADA, joka on tar- palveluntarjoaja näissä toimissa, se keskittyy sitten itäisissä osissa olevien hankkeiden täytäntöönpanoon ja myöskin tässä hankkeessa annamme tukea pk-yrityksille, koska uskomme, että tällä tavalla voidaan taata kestävyyttä prosesseissa ja annamme myöskin koulutustukea palautetulle maahanmuuttajille. Meillä on jopa 73 ammattikoulutuskeskusta, jotka ovat osa tätä prosessia, jossa mukana on palautettuja maahanmuuttajia koulutusta varten. Meillä on myöskin tiedotuspisteitä ja tällä hetkellä tarkastelemme kolmea aluetta, Kunar, Langman ja Kabul. Eli tässä muutama esimerkki siitä, mihin olemme työssämme keskittyneet viimeisen kahden vuoden aikana. Ja toivottavasti tämä osoittaa, kuinka vakavasti suhtaudumme uudelleen kotouttamiseen se on hyvin tärkeä osa palautus- ja takaisinottopolitiikkaamme. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi Samira Hamiri Amnesty Internationalista. Tapasimme aikaisemmin tänään ja hänellä on erinomainen ansioluettelo. Hän on tehnyt Afganistanissa työtä naisten oikeuksien hyväksi ja nyt hän on vastuussa Amnestyn alueellisesta työstä Afganistanissa. Eli ole hyvä, 10 minuuttia. Mutta ei enempää, koska haluan, että jää vielä keskustelulle aikaa. Ja voin jo nyt kertoa komissiolle, että haluaisin, että sitten kun kysymyksiä esitetään, että olette hyvin täsmällisiä. Puhutteko budjetin onko kyse niistä, jotka tulevat Euroopasta tai jostain muualta, ja kuka vetää näitä hankkeita, ja millaisia budjetteja on käytössä eri hankkeissa, koska nämä asiat ovat liian sekaisin. Eli Hamidi, olkaa hyvä. Mikrofoni. Mikrofon. Yeah, you need to push the button. Painakaa nappia. On the right side. Yes, perfect. We've got... Erinomaista. Täällä tulkataan teitä, joten mikki päälle, kiitos, olkaa hyvä. Uh, well, good afternoon. Hyvää iltapäivää vielä kerran. Kiitos puheenjohtaja oikein paljon siitä, että minä saan puhua täällä. Kiitos live-valiokunnan siitä, että kutsuimme nyt paikalle Amnesty International, niin että voimme nyt sitten esittää kantamme Afganistanin tilanteesta erityisesti päivitämme tuota yhteistä etenemissuunnitelmaa Afganistanin kanssa. Hyvät naiset ja herrat, tämä on äärimmäisen tärkeä hetki Afganistanissa tässä on 2001 edistytty ihmisoikeuksia siitä lähtien ja lainsäädäntöä edistetty ja poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia kriteerejä edistetty ja sitten ihmisiä ja naisia ja nuoria otettu tähän mukaan, mikä on hyödyllistä. Afgaanit ovat sitoutuneet, että työskentelevät positiivista muutosta varten maassa. He ovat antaneet panoksensa voimakkaasti ja pyrkivät pääsemään kouluihin ja haluavat äänestää ja haluavat olla osa kansalaisyhteiskuntaa ja ihmisoikeuksien puolustajien verkostoja. Kuitenkin tilanne ei ole niin, että sanankohtaisesti kuviteltu 17 vuotta. Tässä on tuettu maata, tilanne on hauras, mutta totuus on, että Afganistan tilanne heikkenee päivittäin. Turvallisuustilanne on heikentynyt korkeimmista huipustaan. Afganeita kohtaan hyökätään kaikissa maan osasissa Afganistan on vähemmän turvallinen kuin koskaan. Hallituksen vastaiset joukot jatkuvasti hyökkäävät kouluihin, ravintoloihin, sairaaloihin, moskeijoihin ja jopa hautajaisiin. Hautajaisiin saattuu esiin. Jos katsotaan hyökkäyksiä tammikuusta lähtien tänä vuonna yli 10 siviilikuolonuhria, jossa oli 10 niin joka kuussa maassa on koettu ainakin kaksi hyökkäystä, jos oli 10 kuolonuhria eri provinsseissa siviilikuolon uhrit tulevat uuteen ennätyslukuun YK-lukujen mukaan. Heinäkuussa tänä vuonna julkaistiin 1692 ihmistä kuoli ja 3430 ihmistä loukkaantui. Siis va- ensimmäisen puolen vuoden aikana tänä vuonna. Muutama esimerkki sitten. Kaksi vuotta sitten yliopistoon hyökättiin 34 opiskelijaa iätään 16-20 että tyttöjä ja poikia tapettiin ja yli sata loukkaantui. Urheilukerhon hyökättiin muutama viikko sitten. 28-vuotias toimittaja, joka puhui viittä kieltä, hänellä oli. Hänkin myös tapettiin, kun hän raportoi tästä suorana Suosituksessa valtaisesti Afganistanin hallitus ei voinut suojella kansalaisia. Hallitus ei ole myöskään voinut tukea uhreja hyvin kun tätä sotaa on käyty Afganistanissa. Useimmat perheet ovat uhreja, kohtaavat valtavaa köyhyyttä, ei ole tarpeeksi tukea heillä. Valitettavasti Afganistat joutuvat siirtymään maan sisä, sisällä. 1,1 miljoonaa Afgania on sisäisiä pakolaisia ympäri maata johtuen konfliktien takia. Tärkeää kysyä, moniko teistä pohtii todella tätä ja on huolissaan niiden turvallisuudesta, jotka joutuvat pakosta palamaan Afganistaniin, tai sitten nämä niin sanotut vapaaehtoiset paluut. Ja sitten mitä mieltä olette niistä palajista, jotka otetaan vapaaehtoisiksi palajiksi, niin no, luin juuri yhteisöitymissuunnitelman Afganistanin ja EUn välillä jotain päiviä sitten, jossa, kun valmistelin tätä kokousta. Ei voi mitenkään hyväksyä sitä, että tämä asiakirja ei puhu turvallisuudesta ja Afganien, Afganistanin palanneen turvasta ja kyseenalaistin tässä sopimuksen arvon jopa, joka helpottaa sitä, että ihmiset palautetaan takaisin vaaraan. Haluaisin taas muistuttaa Amnesty Internationalin suosituksista, kun mitä tulee Afganistanien palautuksen Euroopasta perustuen tutkimuksen, jonka laadimme viime lokakuussa, eli tasa vuosi sitten ensinnäkin yhteinen etymissuunnitelma maahanmuutosta Afganistanin EUn välillä. Siihen liittyy vajavasta täytäpanoa ja on tärkeää nyt sitten muistaa todellisuus. Ketään afganistilaista ei lähettäisi takaisin vain siksi, että Euroopan maahanmuuttopolitiikka määrää, että pitää lisätä palautusten määrää hinnalla millä hyvänsä. On tullut aika kyseenalaistaa tämä sopimus teidän kaikkien ja sen säännökset jotka eivät ota huomioon Afgaanien turvallisuutta. Nyt on tullut aika tarkistaa koko sopimus ja lopettaa, ja keskittää sitä tavalla. Amnesty International vetoaa siihen, että keskitettäisiin nämä Afgaanien palautukset, koska maan tilanne on sellainen, että ei nyt pitäisi palauttaa heitä. Vietnamissa olisi tehokasta seurontaa ja raportointia palautettujen tilanteesta – yhteisessä työryhmässä, joka on EUn ja Afganistanin välillä olemassa. Valitettavasti tuo työryhmä ei nyt saa tarpeeksi tietoja siitä, mitä tapahtuu niille, jotka on palautettu Afganistaniin. Muistakaa, että Afganistan ei ole turvallinen missään paikoissa. Ei ole reilua täältäkään siinä päättää, että mikä osa on turvallinen, mikä ei. En usko, että kukaan teistä lähtäisi ketään kuolemaan YK pakolaisjärjestön suuntaviivat, joilla arvioidaan suojelun tarvetta turvapaikanhakijoille Afganistanista, pitää panna täysin täytäntöön. Ja voiko Kabod-nimisen paikkaan lähettää näitä henkilöitä? On tärkeää konsultoida ja Afgan, Afgania kentällä ja myös niitä, jotka työskentelevät Afganistanissa. Pitää ymmärtää nyt tuo todellinen tilanne kentällä loppuun haluaisin korostaa sitä, että afgaanit eivät ansaitse sitä, mitä nyt kohtaavat. Varmasti tekin haluatte turvallista elämää rakkaiden kanssa. Sama pitää antaa heille. Ei pidä pakottaa heitä takaisin Afganistanin ja takaisin vaaraan. Kiitos. Thank you very much. I now open... Kiitoksia. Ja sitten Spinelli ainakin halusi esittää kysymyksen. Katson, onko muita Ensin Spinelli ja sitten Austrevicis. Thank you. Eh, sentito... Kiitoksia, että kuuntelin komission puheenvuoroa. E, siinä selvitettiin uutta palautus järjestelmän Joint Way Forward-ohjelmaa, eh, suunnitelmaa, ikään kuin rakenteellisen politiikan toimina ja ennaltaehkäisevänä poliittisena toimina. Samaten kuuntelin myöskin eh, siitä, eh, millä tavoin afganistanilaisia aiotaan kotouttaa. En kuitenkaan usko mihinkään näistä vakuutuksista, äh, jos äh, asiaa tarkastelee äh, todellisuutta vasten. Se todellisuus, mitä äsken Amnesty International selvitti, on meille kaikille aivan tuttu asia. palautuspolitiikka ja takaisinottosopimus on tällaista 72 prosenttia, kaksi osaa palautetuista afganistanilaisista lähtee muutama viikon kuluttua takaisin pois maasta. Tämä toisekseen myöskin useissa Euroopan maissa tuo uuden Joint Way Forward-politiikan puitteissa nämä palautukset ovat kasvaneet viimeisen kolmen vuoden aikana. Norja Ranska, Saksa ja Ruotsi etunenässä tässä. Ja nämä ovat suorastaan massapalautuksia. 68 on poistettu maasta äh, Saksassa ja heistä monet päätyvät itse murhaan. Momento, perché si parla... Niin hetkinen, Afganistan puhutaan nyt melko harvoin. Minun käsittääkseni me äh, monet jäsenmaat olemme itse asiassa mukana menetetyssä epäonnistuneessa sodassa ja vuodesta 2001 henkiä on menetetty paljon. En ymmärrä, millä tavoin me voimme häpeämättä katsoa itsemme peilistä, kun samalla toteutamme tällaista Joint Way Forward-tyyppistä palautuspolitiikkaa. Toivon vastausta tähän. Thank you very much, Barbara. Kiitos, Barbara. Olen samaa mieltä, mutta puheenjohtajan täytyy myös varmistaa, että ehdimme saamaan vastauksia ennen kuin komission jäsen Avramopoulos tulee. Sitten on Austrevicius ja sitten voit. Yksi minuutti. Opin tämän nyt kantapään kautta. Uh, this experience. Niin, minä toimin näin. Eli kysyisin komission edustajalta. pakolaisia tulee ja menee Afganistanista. Ollaanko muuttamassa tukisuunnitelmia ja menettelyitä, joita annamme näille henkilöille, joita palautetaan Afganistaniin? Millä tavalla kokemuksista on hyötyä tässä mielessä ja millä tavalla jatkamme? Ja sitten kysymys Hamidille. Ne palautetut henkilöt, jotka tulevat takaisin, he ovat oppineet jotain ja he levittävät näitä tietoja. Eli mikä on yleinen ilmapiiri niiden piirissä, jotka tulevat takaisin ja miten se sitten kannustaa muitakin ihmisiä tulemaan takaisin sen jälkeen, kun tiedämme, mitä aikaisemmille palautetulle on tapahtunut. Sitten Voit. Kiitos puheenjohtaja. Tässä nyt on kysymys siitä, että Euroopassa satoja tuhansia turvapaikkoja petkuttajia väärin perustein tulevat Eurooppaan, mutta Afganistanissa näin ei kuitenkaan ole. Afganistanissa on sellainen, että monet meidän jäsenvaltioistamme siellä taistelevat ja NATO täyttää tehtävänsä, mutta jos ajatellaan asukkaiden turvallisuutta, sitä ei voida taata näin. Ja en nyt sitten mitenkään ymmärrä, miksi juuri meillä EU-ssa näin voimakkaasti toimittaisin, että Afganistanista pitää palata. Jo vanhat kolonistiset vallat eh, ovat toimineet niin, että olette tässä yhteistyötä ja ottaneet Afganit mukaan ja suojelleet heitä. Nyt sitten Afganistanissa me en voi taata ihmisten turvallisuutta. Siellähän he ovat tehneet yhteistyötä jäsenvaltioiden ja sotilaittemme kanssa ja sitten he lähdetään takaisin tulilinjalle. Tällaista en ymmärrä. Thank you very much. I think I can keep it... Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti, koska yksi kysymys alusta pitäen oli se, miksi meillä on tämä yhteissuunnitelma Afganistanin suhteen. Ja se käynnistettiin aikana, jolloin väkivalta oli pahenemassa ja tilanne heikkeni. Eli miksi meillä on Afganistanin suunnitelma, mutta ei esimerkiksi Marokon kanssa tai muuta. Ja onko totta, että ehkä Afganistania painostettiin hyväksymään tämän suunnitelman, mutta jäsenvaltiot ja komissio eivät pystyneet samaan muiden maiden osalta. No nyt unohdin toisen kysymykseni. Eli päätänkin tähän. Olen nyt hiukan hajamielinen. Kiitos, Dorfman. Kiitos, puheenjohtaja. Niin, kuuntelin tuossa kollega Spinelliä, enkä nyt tiedä, paljonko hän on ollut Afganistassa ja Kabulissa itse, en usko, että kovinkaan usein, jos nyt kuuntelee, mitä hän sanoi Spinelli. Olin valtuuskuntan matkalla itse, parlamentti oli siellä, siellä oli myös Austrevitsius kollegamme. Kokonaisen viikon olimme Kabulissa, ja sosiaalinen ongelma Kabulissa eivät ole pa- Euroopasta Että Jopa maan pääministeri sanoi se selvästi, että tämä on vain tällainen sivuvaikutus ja hallitus ei ole sitä huolissa. Toinen ongelma Kabulissa ja Afganistanissa on tuo massiivinen yhteiskunnallinen ongelma. Pakistanin palaajat Sadat tuhannet ihmiset ovat nyt joutuneet pakenemaan Pakistanista takaisin Kabuliin. Ja siellä sitten tämä luo yhteiskunnallisia sosiaalisia ongelmia, todellista räjähdealtista tavaraa, jotka koko valtion kurjuuteen johtaa sitten ja lähes tällaiseen puolivuosittain kestäneeseen sotaan. Näillä on kysymykseni, onko jotain yhteyksiä komissiolla tai muilla toimijoilla Pakistanin hallitukseen – koska yksi suurimmista avuista, joita voisi antaa Afganistanin hallitukselle, olisi, jos onnistuu, tai sinne tuo valtava takaisinvirta afganistanilaisia, ex-afgaanipakolaisia Pakistaniin voitaisiin hidastaa, ja sitten pitäisi huoli siitä, että tämä tilanne, no pakolaiset, jotka ei voida ottaa Kabuliin, niin että tämäkin osittain laimenisi siitä. Thank you very much. Uh, put... Kiitoksia, olen itsekin listalla. Olen viimeinen puhuja, sen jälkeen sitten komissio ja Hamidi. Löysin tämän alkuperäisen sopimuksen kahden vuoden takaa ja haluaisin kysyä pari asiaa. Tässä sopimuksessa selvitään, että yksin matkustavia alaikäisiä ei saa palauttaa ilman, että jäljitetään heidän perheenjäsenensä tai jos ei ole kunnollisia järjestelyitä valmiina odottamassa alaikäistä. Kansalaisyhteiskunta on teettänyt tutkimuksia, jotka osoittavat, että tämä paikkaansa. Perheenjäsen ei etsitä, uuden kotottamista ei ole. Lastensuojelu on olemassa paperilla, mutta käytännössä se ei toteudu. Eli millä tavalla komissio voi taata, että noudatamme tätä kohtaa sopimuksesta? Ja sitten palautusohjelmat ja uudelleenkotouttamisohjelmat ovat erillään kehitysavusta, jota myönnetään Afganistanille. Eli tämä tulee eri rahastosta. Eli voisitko selittää, mistä hankkeista puhuitte, joita rahoitetaan muusta kuin kehitysbudjetista ja mitä sitten rahoitetaan kehitysbudjetista. Ja jos tämä on liian hankala, niin sitten haluaisin saada tähän vastauksen myöhemmin kirjallisesti. Sopimuksessa mainitaan myös mahdollisuus rakentaa Kabulin lentokentällä erityinen terminaali. Onko tämä toteutumassa vai ei? Ja kysyn nyt tätä, koska me yritämme tarkastella tätä tilannetta. Ja kun katsomme tätä sopimusta, niin se ei ole niinkään kehityshanke, koska se hoidetaan sitten kehitysyhteistyön valiokunnassa, vaan se on tämä palauttamisosio, joka on hyvinkin seikkaperäinen. Eli komissio uudelleen ja sen jälkeen Hamidi. Ähm, Kiitos. Aikarajat menevät paukkua, niin yritän vastata tarkan kysymyksen ensinnäkin, miksi on yhteen etelä Afganistanin kanssa, no, koska oli poliittinen yhteisymmärrys jäsenvaltioiden kesken siitä, että tämä piti saavuttaa, tämä oli sopimus, joka oli tarpeen, ja komissio sitten on tuota polkua kulkenut poliittisesti ja laatinut tämän etenemissuunnitelman. Miten vaan palautuksia EU-sta Afganistaniin? Toista, mitä sanoin aikaisemmin, aikaisemmissa keskustelussa myös. Ei ole yhtä ainutta palautusta, yhtä ainoatakaan EU-palautusta, joka ei olisi ollut tulosta hyvin tarkkaa yksittäistä arviota, joka tehty tuomioistuimessa. Tuomioistuimemme, luotan niihin, tuomioistuimemme tarkastelevat kaikki nämä tapaukset yksityiskohtaisesti ennen kuin päätetään palautuksista. Jos katsotaan lukuja itsessään, niin ne osoittavat, mikä tilanne on palautusten suhteen Euroopasta. Emme ole lähelläkään sitä, mitä otettiin vuonna 2016 tähän asti 26 vuodesta lähtien. No Frontexin tuella on tehty 700 tästä pakkopalautusta. Ja haluan toistaa, mitä sanottiin jo, mitä yksi meppi siis sanoi. Eli suurin osa palajista, Afganistan palajista, tulee naapurivaltioista, eivätkä EUsta. Tuki, jota annamme, ei kuitenkaan ota tätä huomioon, koska alusta asti päätimme toimia Afganistan kanssa kumppanuudessa ja tuemme heitä heidän ponnisteluissaan tarjota kestävää tukea uudelleen kotouttamista palaajille, tulivat he mistä vain. Sitten oli tuo kysymys rahasta, jota on saatavilla uudelleen varten. Kaikki varat, jotka nyt on kohdennettu uudelleen kotouttamiseen ja 200 miljoonaa pelkästään Afganistanille, no tuo tulee kehitysyhteistyövaroista, mutta ne tulevat kehitystyön osuudesta, joka oli korvamerkitty tuota tarkoitusta varten. Tuo raha menee YK-järjestöihin, se, tuo raha menee paikallisille kansalaisjärjestöille, kumppaneille, jotka toimivat eh, näiden periaatteiden mukaan, josta on sovittu YK-sopimuksissa. Kyse on UNICEFistä, UNHCRstä ynnä muista, IMOsta. Sitten yksin tulevat lapset, no olemme kuulleet, että tutkimustyötä on tehty eri järjestön toimesta. Olemme pohtineet asiaa ja kysyneet jäsenvaltioita, josko he voivat raportoida tapauksista, tapauksia, jossa olisi ollut näitä alaikäisiä lapsia, jotka palautettiin Afganistaniin oikeudellisen kehyksen ulkopuolella, jotka meillä on kansallisessa lainsäädännössä, tai sitten joka on heistotettu tuossa yhteisessä etenemissuunnitelmassa kaikki palautukset, alaikäisten palautukset EU-sta, joita on raportoineet, ovat joko osa perhettä, eli heitä on palautettu perheenä, tai sitten oli vapaaehtoisia palaajia, joiden jota jäsenvaltiot sitten ja heidän pystyvät jäljittämään tarkkaan. Sitten tuosta lentokenttäterminaalista on totta, että yhteisessä etenemissuunnitelmassa on viitattu tähän terminaalisuunnitelman lentokentällä joka aikana, kun Afganistin olivat huolissaan siitä, mitä he ajattelivat hyvin korkeaksi lukumääräksi palaajia, että tulisi Euroopasta tuloksena tästä tekstistä, niin no toisaalta siis äh, tämä johti siihen, että viranomaiset muuttivat mieltään, koska tähän asti ei ole tullut pyyntöä eikä mitään jatkotoimia Afganistanin viranomaisilta liittyen tähän kysymykseen, joten mitään rahoitusta ei ole mennyt äh, tähän terminaaliin. Kiitos. Um, I turn to Miss... Ennen Hamidia. Niin Sofi, oliko sinulla vielä lyhyt kysymys? Ole hyvä. Two very short questions. Niin, kaksi lyhyttä kysymystä. Te sanoitte, että panette merkille kansalaisjärjestöjen raportit, mutta kuitenkin luotatte siihen, mitä jäsenvaltiosta tulee. No se on aika omituista, koska Alankomaista sanotaan, että siellä ei valvota, mitä tapahtuu ihmisillä sen jälkeen, kun heidät on palautettu. Eli ehkä voisitte tästä kertoa hiukan lisää. Ja sitten menettelystä, kun teiltä kysyttiin, miksi tämä yksi yhteissuunnitelma, niin sanoitte ihan kuivasti, että no, koska jäsenvaltiot olivat yksimielisiä. No se on aika mielenkiintoista, koska jäsenvaltiot neuvostossa ovat toinen puoli lainsäätäjistä ja me olemme toinen osa. Mutta Aina kun parlamentti pyytää jotain, te ette sitten katso, että se olisi mitenkään selvää, että pitäisi jatkaa asiaa, mutta näin ette sitten, kun jäsenvaltiot tätä pyytävät. Eli miten te oikein näette tämän tehtävän Euroopan komissiona? Have an answer to these questions. Osaako komissio vastata näihin kysymyksiin? Try to stay within my... No, itse en ole poliittinen jäsen komissiossa, eli, eli tämä toinen kysymys, joka on hiukan poliittinen, niin sanoisin, että se, mitä komissio tekee, on se, että toimitaan tämän valiokunnan tai parlamentin pyyntöjen pohjalta. Ja minä sanoin aluksi jo, että me toimitamme kaikki tiedot avoimesti sääntöjen mukaisesti liittyen tekstin sisältöön ja neuvotteluihin. Ja sitten jatkotyö ja uudelleen kotouttamisohjelmat. Meiltä on pyydetty toimittaa tässä. On haluttu tietää, mikä on näiden palautettujen henkilöiden kohtalo palautuksen jälkeen. Eli tämä on osa uudelleenkotouttamishanketta. Ja sitten tapauksia, joita saattaa tulla esille kansalaisjärjestöissä, niin meidän on pakko luottaa jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin, koska nehän, siis Frontexhan toteuttaa näitä palautuksia. Palautuslentoja valvotaan sääntöjen mukaisesti. Se on ihan pakollista. Eli se on nyt tilanne tällä hetkellä. Kiitos. Kiitoksia ja aika, aika rientää, mutta Hamidi, te saatte vielä puheenvuoron ja te kuuntelitte, miten parlamentti nyt yrittää ymmärtää, mitä on tapahtumassa ja ehkä te voitte vielä hiukan valaista tätä asiaa. Thank you. Kiitos oikein paljon. Niin, kuten sanoin aikaisemmin, mitä tulee kysymyksiin, ei ole mitään virallisia asiakirjojen raportteja saatavilla tästä statuksesta niistä afgaaniseista, jotka ovat palanneet maahan. Mutta minä nyt kerron henkilökohtaisesta tiedoistani, kun olen työskennellyt Afganistanissa paljon ja olen puhunut paikallisten ihmisten kanssa ja Ihmiset jättävät kaiken pelastaakseen itsensä ja perheensä ja tulevat Eurooppaan. Heidät lähdetään takaisin tilanteeseen, jossa heidän pitää aloittaa kaikki alusta, takaisin lähtöruutuun. No, tämä on tietysti kielteinen vaikutus heidän elämänsä, lasten elämään, turvallisuustilanne. Tarkoittaa sitä, että lapset eivät voi jatkaa koulunkäyntiä, he eivät voi löytää työpaikkoja, se ei ole helppoa. Ja samalla meidän pitää myös muistaa, että osa ihmistä, jotka palaavat tai palaavat, eivät ole syntyneet Afganistassa. Eli jos he menevät eri maahan, joka on täysin uusi heille, ja sitten on täysin uusi elämäntyyli, niin tämä on hyvin riskipitoista ja hyvin hankalaa. Haluaisin kiittää kaikkia siitä, että ovat puhuneet huolistaan ja murheistaan, kuten sanotte puheenjohtaja. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe ja tärkeä hetki nyt Afganistanissa toimia. Toivon, että me kaikki voimme vetää yhtä köyttä ja pelastaa monia ihmishenkiä. Täällä on ihan suoria uhkia joka päivä Afganistan ja vaaroja. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitos Judith. Haluaisin kiittää live siitä, että järjesti yhdessä Afganistan valtuuskunnan kanssa keskustelun, juuri kävimme. Meidän pitäisi jatkaa seurantaa yhdessä DVn kanssa varmaankin, jotta voidaan sitten katsoa, mikä dynamiikka on Afganistanissa ja oppia, mitä pitää oppia, jotta voidaan tehdä oikeita päätöksiä tulossa. Kiitos paljon. dear colleagues. Um, niin, kollegat. Seuraavaksi vuorossa on jäsennelty vuoropuhelu komission jäsenen Avramopuloksen kanssa, eli tervetuloa. Meidän täytyy puhua monista asioista, eli Välimeren tilanne, työohjelman täytäntöönpano, ensi vuoden prioriteetit. Ja on hienoa, että komission jäsen on paikalla. Eli pidemmittä puheitta annamme komission jäsenelle puheenvuoron ja jatkamme jäsenneltyä vuoropuhelua. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Thank you, Claude. Kiitos Claude, puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, kollegat. Hienoa olla täällä taassa kanssanne. Uskokaa pois. Keskustelumme on aina edistänyt tärkeitä asiakokonaisuuksia ja siinä on tunnistettu ongelmia myös samalla. Vuoropuhelumme, erityisesti tänään, on hyvin ajankohtaista, koska sen myötä me voimme asettaa tavoitteet ja saattaa loppuun kattava strategia, joka liittyy muuttoliike, maahanmuutto- ja turvallisuuskysymyksiin – Maahanmuutto ja turvallisuus ovat asaloita, jossa unionimme ja meidän työmme täällä te, tuo selvää lisäarvoa kansalaisillemme. Nämä aiheet ovat aina heille tärkeitä. Tämän takia meillä on, meillä olevia aloitteita maahanmuutto- ja turvallisuusasioissa. Ja olemme toimimassa nyt reilusti ennen vaaleja, emmekä viesti vain tästä lisäarvosta kansalaisille, vaan puhumme myös operatiivista toiminnasta, joiden myötä he näkevät eron kentällä. Konkreettiset tavoitteemme pitkälti määräytyvät äh, sen pohjalta, mikä on poliittinen ilmaperä, atmosfääri ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Vetoankin teihin, live-valiokuntaan, jotta kommentoitte kaikkia lainsäädäntöksiä viimeistään marraskuussa. Tämän myötä voitaisiin käydä keskustelua neuvosta puheenjohtajavaltion kanssa ennen tammikuuta. Te kaikki tiedätte, että kello tikittää ja olen täällä tukemassa teidän työtänne. Sitten yleiskatsauksen viimeaikaisista kehityssuunnista ja haasteista, joita on tulevina kuukausina edessämme maahanmuuttajaturvallisuuden turvallisuuden alalla. Kuten tiedätte, suuri osa Junckerin EUn tilaa käsittävältä puhetta käytettiin siihen, että puhuttiin tärkeistä uusista ehdotuksista, jotka vahvistavat ja täydentävät työtämme maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikoissa. Ensi alkuun puhuisin maahanmuutto- teksteistä osana kattavaa strategiaa. No tämä on just tämä kaikki, kaikki samaa mieltä, eli se miten tärkeää on tehokas yhteisten Euroopan ulkorajojen valvonta. Sen takia ehdotimme sitä, että vahvistettaisiin Euroopan rajarnikovartiostovirastolle enemmän resursseja ja valtuuksia, jotta voidaan tukea jäsenvaltio, kun suojellaan EUn ulkorajoja. Ehdotut toimenpiteet sisältävät sen, että perustettaisiin pysyvät joukot, joissa oli 10 000 EU-virkamiestä 2020 mennessä. Ja tarvitaan vahvempi mandaatti palautuskysymyksissä. Virasto voisi nyt sitten tämän myötä myös aloittaa yhteisoperaatiota ja lähettää väkeä kaikkiin tärkeisiin kolmansiin maihin Eli tämä ei rajoittuisi pelkästään naapurivaltioihin, ei ole naapurivaltioihin. Ja ainahan on tavittu ennakkosoppu EUn ja kyseisen maan välille aikaisemmin. 2021-2027 aikavälillä ehdotamme sitä, että vahvistettaisiin virastobudjettia, joka olisi kokonaisuudessaan lähes 11,3 miljardia kun budjetti kasvaisi näin, niin virasto voisi sen myötä hankkia omat varusteensa, kuten aluksia, lentokoneita ja ajoneuvoja, ja astettain sen ripusten vähenisi meistä ja jäsenvaltioista. Tällä tapaa. Ei pitäisi kohdata tilanteita enää, joissa toimintojen tehokkuus olisi vaarassa, koska on kuiluja, varuste- tai siis koska varusteet ovat liian heikolla tasolla, kun jäsenvaltiot eivät vastaa tarpeeksi nopeasti pyyntöihin tai joskus eivät anna mitään panosta koko toimintaan. Samalla elämistä, että vahvistettaisiin EUn turvapaikkavirastoa. Komission seurataan teidän ehdottamaanne tekstiä neuvoston kanssa, jossa, joka liittyy tähän aikaisempaan ehdotukseen. virasto pitää olla täysimääräinen, jotta on soittaa nopeita ja kattavia vastauksia jäsenvaltioille koko turvapaikkamenettelyssä. Virasto voisi tukea jäsenvaltioita hallinnollisissa menettelyissä, kun on kyse kansallista suojelusta ja mitä tulee Dublin-järjestelmän menettelyihin. Ulevahvistettu turvapaikkavirasto tekisi työtä käsikädessä EUn raja- ja rannikkovartioston kanssa. Yhdessä ne voisivat lähettää maahanmuuttotukijoukkoja aina kun tarvetta on, mukaan lukien hotspotteja järjestelykeskuksiin ja muihin valvontakeskuksiin, kontrollkeskuksiin. Monet virastot myös täydentävät toisessa toimintaa palautuksissa. Tämä varmistaisi tehokkaamman interaktion turvapaikka- ja palautusmenettelyjen välillä. Kuten sanoin, niin varmasti olette samaa mieltä. Tämä on vain yksi osatekijä maahanmuuttopolitiikkaamme. Toinen, joka on yhtä tärkeä osa kattavaa politiikkaa, on se, että avataan ja vahvistetaan laillisia maahanmuuton reittejä. Tämä liittyy suojeluun ja taloutemme tarpeisiin. Mutta palaan tähän myöhemmin. Jos nyt halutaan vahvistaa entisestään palautuspolitiikkaa, niin komissio ehdotti kohdennettua tarkistusta tuolle palautusdirektiiville. Tuo liittyy palautusmenettelyihin – ja niihin esteisiin jäsenvaltiot kohtaavat palautusmenettelyissä. Tarvitaan tietyt suojalausekkeet kuitenkin maahanmuuttajille. Lisää tukea siis on luvassa rajarannikkovartiostolle palautusasioissa. Tämän lisäksi meillä on yhteistyö komission kanssa takaisin tuossa ja tämä rahoitustuki heille erityisesti AMIFin kautta tulee johtamaan siihen, että tulemaan tehokkaampia palautuksia. He ovat olemaan avainasemassa, kun pohditaan kestävää maahanmuutohallintaa. Edusten hyväksyminen syyskuun maahanmuuttopaketissa on prioriteettimme. Neuvoston työ on jo alkanut, tai se on alkamaisillaan kaikissa teksteissä. Sen takia suhtaudun myönteisesti että nopeasti hyväksyttäisiin Liben mietinnöt näissä kysymyksissä. Tulen käymään ensimmäistä syrjistä keskustelutuksista sisäministeriöiden kanssa perjantaina Luxemburgissa. Siellä puhutaan siitä, että saadaan loppuun yhteen Euroopan turvapaikkajärjestelmä. Se on siellä tärkeässä osassa myös. Nyt se seuraava asia. Sopimukseen pääseminen kaikista eri elementeistä on tärkeä prioriteetti kriisin kestävälle maahanmuuttojärjestelmälle osoittaa, että on se, että tarkistetaan Dublin-asetusta. Vain tehokkaampi, oikeudenmukainen Dublin-järjestelmä voi saada todellista muutosta aikaan. Nykyhetkellä ja tulevaisuudelle luota siihen, että puheenjohtajavaltio Itävalta pyrkii löytämään oikean tasapainon jatkossakin, kun näiltä toisaalta vastuuta ja solidaarisuutta ja toisaalta neuvotellaan te, ja neuvot, toivottavasti neuvottelut alkavat teidän kanssa mahdollisimman pian. Sitten Eurodac. Pidän hyvänä tuota alustavallista sopimusta, johon on päästy. Edustaja McAvey, McAvey on tehnyt kovasti töitä saadakseen tämän asian etenemään. Sitten näistä Rästeistä pitäisi mahdollisimman nopeasti. Tämä liittyy muassa yhteentoimivuusteksteihin, kun ajatellaan tietojärjestelmiämme. Sen takia pitäisi olla sallittua mennä kohti hyväksymistä niin pian kuin mahdollista. Tässä nämä kolme ehdotusta. Vastaanoton olosuhteet ja takaisin niin no, pidän hyvänä alustapoliittista sopimusta, johon on päästy jo Bulgarian kaudella. luottavainen sen suhteen, että Itävalta ei nyt liikaa muutoksia tähän laita. Ja toivottavasti jatkatte keskusteluja neuvoston kanssa ja päätökseen nämä ehdotukset niin pian kuin mahdollista. Edistystä tarvitaan myös turvapaikkamenettelyasetuksessa. Toivottavasti neuvosto se on sovittu jotta trilogit voivat alkaa mahdollisimman pian. Kuten sanoin, meidän pitää edistyä kaikissa maahanmuuttokysymyksissä mukaan lukien laillisessa maahanmuutossa. Ja pitää parantaa noita laillisia maahanmuuton reittejä. Se on tärkeä osa maahanmuuttopolitiikkaamme. On tärkeää vähentää laitontaa ja vaarallista maahanmuuttoa. Ja tarvitaan laillis- turvallisia reittejä niille, jotka tarvitsevat suojaa ja saada nämä kontrolleja proaktiivisempaa maahanmuuttoa reitistöä. Sitten on tämä EU-sinisen kortin ehdotus, josta puhun ministerien kanssa taas 12. lokakuuta. Tulen korostamaan silloin, miten tärkeää on sopia siitä, että uudistetaan EU-sinisen kortin järjestelmä, jossa on lisää arvoa suhteessa olemassa olevaan. Kannustan heitä myös etenemään ja valmistelemaan muuttoon pilottihankkeita, jossa olisi sitten avainafrikkalaisia maita ennen vuoden loppumista mitä pitää tehdä. Muun muassa tämä tulee olemaan tärkeää, kun tehdään yhteistyötä palautus- takaisin ottokysymyksessä heidän kanssaan. Jos haluamme olla uskot tapa toimia, saada täyttä tukea Afrikan maiden viranomaisilta, kun ennaltaehkäistään laitonta maahanmuuttoa, sääntöjen vastaista maahanmuuttoa, niin pitää tarjota enemmän laillisia maahanmuuton vaihtoehtoja tai ainakin helpottaa näiden valituskeinojen käyttöönotto lopuksi. vettoon ja se voi niin pitää jatkossakin panna täytäntöön niiden uudelleensijoittamissitoumukset ja siitä eteenpäin keskustelussa, jotta voidaan sopia EUn mahdollisimman nopeasti. Haluaisin mainita myös komission ehdotuksen maaliskuuta, jolla tarkistettaisiin viisumisäännöstöä. Etuksen tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa sitä, että matkustajat saisivat viisumin. Sama pitää parantaa turvallisuustarkastuksia. Ehdotus tukee myös palautuspolitiikkaa. Me siinä korostetaan sitä, miten tärkeitä, tärkeää on yhteistyö kolmansien maiden kanssa takaisinottokysymyksissä, kun on näitä sääntövastaisia maahanmuuttajia. Olemme ehdottaneet tiukempia sääntöjä, prosessointia, vaikka kun menetellään näitä viisumihakemuksia maasta, joka ei tee riittävää yhteistyötä takaisin otoissa, tarvitaan avointa ja kohdennettua toimintaa. Puheenjohtajavaltiolla on jo neuvottelumandaatti, joten vilpittömästi toivon, että valiokuntanne nopeasti hyväksyy mietinnön tästä tärkeästä ehdotuksesta. Vielä viisumikysymyksestä sen verran, että komissio myöhemmin tänä vuonna raportoi viisumivastauskysymystä Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa, ja sitten puhumme tästä uudestaan kanssanne. Tiedän, että seuraatte aihetta tarkkaan. Olen yhtä huolissani kuin tekin. Senpä vuoksi haluan toistaa, että olen täysin sitoutunut siihen, että saadaan edistystä ja voidaan päästä täyteen vastavuoroisuuteen Yhdysvaltain kanssa. Otin tämän asian esille, tai otan tämän asian esille joka kerta, kun tapaan Yhdysvaltain edustajia. Menen ensi kuussa, tai me tässä lähiaikoina Yhdysvaltoihin palaan. Kyllä olen selkeästi tästä puhunut aikaisemminkin heidän kanssaan. Tekninen työ jatkuu myös, kuten sanoin. Jatkan keskustelua heidän kanssaan. Poliittinen ilmapiiri Washingtonissa ei ole meille myönteinen. Tämä on ihan hyvä tiedostaa, mutta teemme kovasti töitä, jotta voitaisiin edistyä viisumivastavuoroisuusasioissa valtioittemme hyväksi. Tämä on lähellä siis sydäntäni. Komissio siis on täysin sitoutunut säilyttämään Schengen-alueen. Se on hyvin tärkeää meille kaikille. Korostan nyt jälleen kerran sitä, että väliaikaiset rajatarkastukset eivät saa muuttua pysyviksi. Senpä vuoksi on myös tärkeää sopia tasapainosta. Toisaalta pitää varmistamaan vapaa liikkuvuus ja toisaalta turvallisuuskysymykset. Tästä syystä haluamme tarkistaa Schengenin rajasäännöstöä, ettei toimittaisi niin kuin nyt. Jälleen kerran toivon, että valiokuntanne nopeasti hyväksyy mietintönsä, jotta kolmikantaneuvottelut voivat alkaa ennen vuoden päättymistä. Puheenjohtajavaltiolla on jo maatti. EU tarvitsee uusia sääntöjä, joilla voidaan estää väärinkäytökset ja varmistaa, että kaikki pelaavat sääntöjen mukaisesti. Arvon ystävät, nyt sitten turvallisuuskysymykset. Teillä on tässä huomattava panos pelissä. Tässä on pyritty todelliseen ja tehokkaaseen turvallisuusunioniin. Kyseessä on paradigman muutos siinä mielessä, miten tehdään yhteistyötä turvallisuusasioissa Euroopassa. Pyritään pääsemään yli vanhoista tabuista, jotka sanovat, että turvallisuus kuuluu kansallisvaltioille. Tässä on paljon erilaisia uhkia, mutta meidän pitää toimia yhtenäisesti. Tarvitaan luottoa toisiimme myös. Tässä ei nyt ole ollut merkittävää terroriskua vuoteen varsinaisen jälkeen elokuussa 2017. Se saattaa osoittaa, että olemme oikealla polulla. Muutama esimerkki tästä. Esittelimme merkittävän astusluonnoksen sitä, että ennaltaehkäisisi se, miten jaetaan terroristisisältöä verkossa – Kyseinen aloite oli vastaus vetomukselle parlamentista ja neuvostosta. Haluttiin vahvistaa toimintajollain puuttua laittomaan sisältöön verkossa. Esityksen pohjana on esitys, joka saavutettiin Interreg-foorumissa, jossa käsiteltiin terrorismisisältöä. No, tässä on edistytty, mutta ne, jotka haluavat tällaisia terrorikauheuksia tehdä EU:ssa, voivat jatkuvasti jakaa myrkyllistä propagandansa verkossa melko helposti. On selvää, että monet toimijat, jotka ovat mukana tavassa, eli yhtiöt siis ovat yrittäneet suojella alustojaan terroristien hyväksikäytöstä. On myös totta, että monet yritykset eivät toisaalta ole olleet mitenkään tässä mukana. Useita suojatoimia tarvitaan, että voidaan estää väärän tyyppisten tietojen, siis tietojen poisto, kun kyse ei ole terroristisisällöstä. Pitää suojella myös perusoikeuksia. Kollegani Julian King antaa tästä lisää yhteistyötä myöhemmin tänään. Kentällä tapahtuva radikalisoituminen tai offlineina on myös yhtä tärkeää totta kai. Tässäkin teemme kovasti töitä, jotta voidaan tarjota konkreettisempaa EU-lisäarvoa jäsenvaltioille ja etulinjan toimijoille. jäsenvaltioiden johtolautakunta terrorikollisuudesta on ensimmäinen pylväs kohti uutta suuntaa ennaltaehkäisytyössä. Nyt sitten puhuisin toista tärkeästä painopistealueesta. Yhteen toimivuus, maahanmuutto, raja ja turvallisuustietokannoissa. Arvon kollegat, on meidän vastuumme tehdä yhteen toimivuudesta todellisuutta, jota suojella kansalaisiamme. Arvostan esittelyiden työtä edustaja Landers ja Melo ja varjoistelijat tekevät myös kovasti töitä, että voidaan päästä kompromisseihin ja hyväksyä mietintö ensi viikolla. Puheenjohtajavaltiolla on jo neuvottelumandaatti ja odotan innolla, että päästään aloittamaan kolmikantaneuvottelut. Lisäksi VAS on pöydällä tässä suuri haaste, mutta erittäin kokeneita esittelyitä on tässäkin viisi kysymyksiä. Mitä tuota EU-liisaan sitten? Haluaisin vilpittömästi kiittää edustaja Makoveita ja varjostelijoita tässäkin asiassa. Ja hienoa, että uusi asetus astuneen voimaan ennen vuoden päättymistä. Haluaisin kiittää teitä kaikesta työstä ETIAS-asioissa, rajaylitystietojärjestelmässä ja Schengenin tietojärjestelmässä. Kaikissa näissä uudistuksissa kiitos teistä työstä. Edustan hyväksyminen tulee vahvistamaan sisäistä turvallisuutta, helpottamaan matkustamista ja suojamaan EU-viisumivapauspolitiikat. En voi ylikorostaa sitä, että tehokas ulkorajojen suojeleminen on ennakkoehto sille, että Schengen toimii kunnolla ja että sen sisällä voidaan liikkua vapaasti. Odotamme sinulla yhteistyötä kanssanne, kun puhutaan rahoitustietoa ja saatavuudesta rajat ylittävästä sähköisen näytön saatavuudesta ja sitten kun näitä räjähdeaineiden valmisteaineita. No, tämä kattava toimenpidepaketti sisältää myös suosituksen parantaa valvontaa ja jäljitettävyyttä, kun on ampuma-aseita. Se tulee hankaloittamaan rikollisten ja terroristien työtä. Toivottavasti voitte hyväksyä mietintö nopeasti, jotta voidaan avata kolmikantaneuvottelut mahdollisimman pian. also, I also look forward. Odotan myös innolla sitä, että voidaan tehdä yhteistyötä edustaja Kaufmannin kanssa, jotta voidaan varmistaa se, että nopeasti hyväksytään ehdotus siitä, että torjutaan muita kuin käteispetoksia, että voidaan paremmin suojella kansalaisia tämän tyyppisiä rikoksia vastaan. Tämä parantaa ennaltaehkäisyä ja helpottaa laivavontaa viranomaisten työtä. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, pari sanaa rahoituksesta. EU-rahasto tiedot ovat jatkossakin tärkeitä, kun halutaan saavuttaa tavoitteemme kaikilla politiikan aloilla. Äsken oli tuo puolivälin tarkastelu, maahanmuutto ja turvallisuusrahastossa se vahvisti sen, mitä lisäarvoa rahastot tuovat ja miten niiden täytäntöönpanossa on edistytty. Kuten tiedätte, maahanmuuton alalla ja raja- ja turvallisuuskysymyksissä – komissio on tehnyt kunnollisen ehdotuksen uuden monivuotisen puitteissa. Se heijastelee sitä, miten kovasti arvostetaan näitä tulevia, tai miten vakastutaan näitä tulevia rahoitushaasteisiin. On poliittisesti tärkeää vahvistaa näitä maahanmuuttoraja- ja turvallisuuskysymyksiä. Siihen tarvitaan riittävää rahoitusta, että toimi tarvitaan joustoa ja seurata tarkkaan myös se tuloksellisuutta lisäksi meidän pitää myös parantaa täydentävyyttä. Tarvitaan muitakin EU-välineitä, kun toimitaan EU-ssa ja kolmansissa maissa. Muistan aina politiikkatavoitteemme. Komissio luottaa parlamentin tukeen näissä ehdotuksissaan, jotta voidaan varmistaa sujuvat neuvottelut. Ja mikä tärkeintä, pitää tehdä yhteistä neuvoston kanssa, jotta ne voidaan hyväksyä oikea-aikaisesti. Tiedän, että tarkastelette jo uutta, uusia lainsäädäntöehdotuksia ja nyt on tullut aika siirtyä eteenpäin. Pitää puuttua ja keskittyä haasteisiin, jotka ilmaantuvat. Minä henkilökohtaisesti ja yksikköni odotamme innolla yhteistyötä valiokuntanne kanssa ja erityisesti esittelijöiden kanssa Fajon, Holmeier ja Lennert ja Dali. Arvon ystävät, kaikki tiedämme, että meillä on paljon työtaakkaa edessämme. Ja kello käy, tik-tak. Kun katsotaan takaisin ensimmäisiin kokouksimme, minun kuulemisen neljä vuotta sitten, no näin, että sinänsä on saavutettu paljon yhdessä. Mikä tärkeämpää mielestäni, olemme nauttineet tästä yhteistyöstä näinä vuosina kovastikin. Kun aloittiin, minulle sanottiin, että kyseessä olisi hankalin valiokunta. Uskokaa minua, että neljän vuoden jälkeen voi sanoa, että ikinä ei ollut näin rakentavaa suhdetta minulla parlamentaarikkojen kanssa, joten olen siitä hyvin kiitollinen. Vielä on tietysti kahdeksan kuukautta aikaa tehdä yhteistyötä ja saada aikaan tuloksia ja täydentää loppuun strategiamme. Ei ole yhtä ainutta ratkaisua turvallisuuhille eikä maahanmuuttohallinnointikysymyksille, ja te tiedätte sen myös. Tarvitaan todellinen turvallisuusunioni, siitä pitää sopia, tarvitaan enemmän solidaarisuutta ja vastuunjakoa ja tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta maahanmuuttopolitiikkaan. Me kaikkea tätä tarvitaan. Tarvitaan kattava eurooppalainen ratkaisu. Olen varma, että tulevat kahdeksan kuukautta tulevat olemaan rakentavia ja tehokkaita. Odotan innolla yhteistyötä kanssanne. Kiitos oikein paljon. Thank you very much, uh, Commissioner. Um... Kiitoksia komission jäsen. Koitan katsoa vähän kehon kieltä täällä, kun puhuitte. En, no ehkä täällä on vähän väsymystä. Se, mistä puhuitte tänään, ei ole pelkästään tämän valiokunnan työtaakka, vaan se on koko parlamentin taakka. Tämä on suuri osa parlamentin työtä. niin kausi alkaa lähestyä loppuaan. Ja kaikissa asioissa on omia ongelmiaan. Ja näen tämän kollegoiden kasvoilta. Lupaan, että nyt viet tässä kollegoilta aikaa. Lähes tulkoon kaikki haluavat puheenvuoron. Mutta kun ajatellaan sitä, mitä sanoitte, niin täytyy ymmärtää, mikä on parlamentin kanta. Parlamentti on edennyt, ja olen todennut tämän myöskin puheenjohtajavaltiolle. Eli ei voi sanoa, että me emme toimisi nopeasti kaikissa asioissa. Ja on hyvä panna merkille tämä, varsinkin kun te puhuitte siitä, miten etenemme nopeasti tai vähemmän nopeasti turvapaikka- ja rajakysymyksissä. Eli tätä nyt ei niin tiedetä, kun täällä on kaksi ihmistä paikalla kouksissa. Eli rajapaketissa Metsola on esittelijänä ja Sargentini nimitettiin sitten palautusten osalta esittäjäksi. Ja Niedermüller nimettiin kolmanteen mietintöön. Näihin asioihin liittyy ongelmia. Yhteen toimivuudesta äänestettiin maanantaina. Sekin on haastava kysymys. Mutta sitten mennään kolmikantaneuvotteluihin ja Stevens nimettiin esittelijäksi laittoman nettisisällön osalta. Eli me emme mitenkään ole hitaita, kun tehdään näitä nimityksiä tai äänestetään. Kyse on sen jälkeen, miten sitten edetään kussakin asiassa erikseen, koska kaikissa niissä on omia ongelmiaan. Ja tiedän, että yksittäiset jäsenet sitten kysyvät näistä. No pari esimerkkiä. Viisumivapauden vastavuoroisuus. Se mitä sanoit on ihan hyvä, mutta ei tämä voi olla mikään sirkuläärinen tilanne pelkästään. Eli voisi tulla sitten yhteisen valiokuntakooksen, koska meidän täytyy päästä tästä umpikujasta eteenpäin. Ei voida vain todeta, mikä nyt on tilanne, koska mekin olemme käyneet Washingtonissa, ja se ei riitä. Eli tästä umpikujasta on päästävä eteenpäin ennen kuin kausi loppuu. Sitten Dublin turvapaikkapaketti. Haluan tämän vielä sanoa. Neuvostossa on määräenemmistö vaatimus, ja jos komissio pitää kiinni yksimielisyydestä eikä määräenemmistöstä, niin en tiedä minkälainen läpimurto voisi tulla. Eli täällä voidaan työstää tätä pakettia, mutta meillä on sitten tässä suuri ongelma. Eli täytyy ymmärtää, mitä te olette mieltä. Suostutteko tähän? Ymmärrän kyllä miksi. Ja pidämme nyt kiinni tästä yksimielisyydestä. Koska tässä nyt ei päästä turvapaikkakysymyksissä mihinkään, emmekä tee läpimurtoja missään kohdassa. Ja sitten perussopimuksesta. En nyt näe, että tämän työn lisäksi tehtäisiin enää mitään, koska en tiedä, mihin tästä nyt voitaisiin edetä. Romanian puheenjohtajakaudellakaan on enää sitä kolme kuukautta aikaa, mutta tähän täytyy kuitenkin nyt saada vastaus. Eli, niin kollegat, kaikki koordinaattorit eivät ole paikalla, eli älkää nyt suuttuko ensin koordinaattorit tai sitten heidän sijaisensa. Eli kansanpuolueesta Metsola paikalla, mutta ilmeisesti Engel puhuu hänen puolestaan. Eli kaikille kaksi minuuttia. Ja jos erehdy, niin sanokaa, niin sitten jatkamme. Eli jokainen saa kaksi minuuttia. Kaikki haluavat puheenvuoron, eli pitäkää kiinni kahdesta minuutista. Eli ensin koordinaattorit ja sitten komission saa vastata Eli Frank, kansanpuolueesta ole hyvä. Kaksi minuuttia. Merci Claude, surtout merci pour... Kiitokset Claude, äh, äh, äh, kiitokset ja kiitos myöskin tästä mainon sanoista. Ja itse asiassa se, mitä olen tässä nyt puhumassa, ei välttämättä ollut samalla linjalla kuin koordinaattoreiden kommentit yleensä, mutta joka tapauksessa aihe on tärkeää. Komissio tekee työtä loppumetreillä ja luonnollisesti me, meille eh, se on osoitus rohkeudesta, että nyt puhutaan asiasta, josta ei tähän mennessä ole vielä eh, paljonkaan puhuttu. Sama koskee myöskin komission puheenjohtajaa. Uskoakseni hänkin haluaisi puuttua tähän aiheeseen eh, itse asiaan. Nyt sitten Dublinista ja, ja laillisesta maahanmuutosta. Kaikki tietävät, että Dublin-järjestelmä keksittiin ilman painostusta olosuhteissa aikana, jolloin kaikki olimme sitä mieltä, että piti saada aikaiseksi vastuuntuntoinen ja järkiperoinen järjestelmä. Ja sen on tietenkin oltava myöskin valmiina toimimaan silloin, kun syntyy painetta. Ja tämä edellyttää luonnollisesti myöskin sitä, että silloin kun painetta kohdistuu johonkin kohtaan Eurooppaa, ollaan solidaarisia. Toinen aihe, eli Laillinen maahanmuutto, Claude ja monet muut, jotka ovat asiaa työstäneet, tietävät varsin hyvin, että eh, tähän mennessä eh, edistyminen on ollut varsin rajallista, joskin kyse on aika rajallisesta ja, ja marginaalisesta kysymyksestä. Varsinkin kun ajatellaan eh, sitä valtavaa määrää ihmisiä, joita ei edes tässä ole syytä mainita on kuitenkin kysymys asiasta, joka on järjestettävä. Meidän on saatava aikaiseksi sellainen tilanne, että saamme aikaiseksi käsityksen maahanmuuton syistä, joskaan se ei kovinkaan helppoa ole. On mietittävä jonkunlaista kiintiötä, vuosittaista kiintiötä ja selkeää, eksaktia järjestelmää. Se on saatava myöskin toimimaan Jotkut valtiot ovat valmiita tähän järjestelmään ja sen käyttöönottoon toiset taas eivät. Ja voi olla, että tämä voi taas olla vaara henkilöille, jotka sitä puoltavat. Nyt tarvitaan lainsäädäntöä, jonka puitteissa voidaan sopia kiinteästä joiden puitteissa Eurooppaan voidaan ottaa äh, laillisia äh, maahanmuuttajia. Äh, Because Engel ei ole tottunut olemaan koordinaattori ja hän puhui vähän pidempään, mutta koettakaa nyt pitää kiinni kahdesta minuutista. No niin, ja sitten komissiolle vielä sanoisin, että hän on käynyt neuvoston kokouksissa ja käyttänyt sinistä korttia. Spinelli ja muut varjostelijat ovat paikalla, mutta neuvostossa ei ole kovin paljon innostusta siniseen korttiin, mutta he eivät näe neuvostossa tekopyhitä, kun puhutaan näistä laillisista reiteistä, joita tällä hetkellä ei ole mutta komissio ainakin pitää tätä yllä. Eli onnittelut siitä. Se on nyt edes jotain myönteistä, joka täytyy panna merkille. Ja sitten oikea koordinaattori Zippel. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tänään taidaan puhua Saksaa. Kun kuuntelen näitä ehdotuksia, niin olen yhä kärsimättömämpi ja hiukan vihainen. Nyt puhutaan siitä, että Schengen-aluetta pitää suojella, mutta aina kun komissio tekee ehdotuksen, komissio juoksee neuvoston perässä ja pidentää rajavalvontaa. En nyt tiedä, miten tällä tavalla suojellaan Schengen-alueita. Sitten viisumivapauden vastavuoroisuus. En tiedä, kuinka kauan tätä on jo odotettu. Ja sitten sanoitte, että te toimitte tämän puolesta, mutta me varmaan joudutte odottamaan vielä viisi vuotta. Ja minä kyllä naaraisin tätä, koska tässä vaan sanotaan, että emme suostu tähän. No sitten EU-sta sanotaan, no neuvotellaan sitten vuosi tai pari vuotta. Eli miksi EU-hun pitäisi suhtautua vakavasti? No sitten yhteentoimivuus. No se on tärkeää turvallisuuden osalta. Ja alun perinhän ajatus oli se, että yhdistetään älykkäällä tavalla erilaisia tietokantoja, ja kaikki hyväksyivät sen. Ja tällä hetkellä ollaan luomassa uutta tietokantaa, jossa on miljoonien tietoja matkustajia, uhreja, rikollisia. Kaikki heitetään samaan pataan. En tiedä, millä tavalla tällä tavalla vahvistetaan turvallisuutta. Sitten rajoja pitää suojella. No, tietysti rajoja voidaan valvoa. En nyt tiedä, miten tämä toimii. Meillä on euro, päätös eurooppalaisesta rajavartiostosta, mutta se ei toimi, koska jäsenet eivät toteuta sitä, mistä on sovittu. Mutta siitä huolimatta tätä nyt vain jatketaan, enkä tiedä mihin tämä lisähenkilöstö ja lisärahoitus menee. Ja sitten palautuksia pitää toteuttaa paremmin. No se on aina ollut osa turvapaikkajärjestelmää, eli palautamme niitä alkuperämaihinsa, joilla ei ole oikeutta turvapaikkaan. Mutta miksi meillä sitten on tämä Afganistanin suunnitelma, mutta ei niiden maiden kanssa, joista valtaosa asukkaista ei saa myönteistä turvapaikkapäätöstä. Eli tässä nyt ei ole päätä eikä häntää, eikä tässä ole vielä edes puhuttu pakolaisten tilanteesta, erityisesti Kreikassa. Morjasta kuulimme, että nämä leirit ovat aivan liian täynnä. Ja tämän lisäksi on syytöksiä korruptiosta, eli kaikki pakolaisille suunnatut varat eivät ole menneet sinne, vaan ajatuneet muihin taskuihin. Eli tästäkin haluaisin kuulla vähän lisää ja haluaisin tietää, miten komissio suhtautuu näihin syytöksiin. ECR, e Kiitos sitten ECRstä, Jurek. Eh, merci beaucoup. Eh, monsieur le commissaire. Kiitokset eh, puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Ettekö usko, että nämä julkilausumat äh, lopulta äh, päättyvät tilanteeseen, jossa äh, laitomaahan, mutta lopulta lisääntyy, kun puhutte laillisista maahanmuuttajista. Tällä hetkellä Kreikkaan saapuvista turvapaikanhakijoista suuri osa tulee Marokosta. Nyt kysyisinkin, millä tavalla Euroopan komissio aikoo toimia, jotta Marokon viranomaiset puuttuisivat tilanteeseen. Siellä nimittäin ei ole syitä, jotka saattaisivat oikeuttaa maastamuutoon. Siellä on vakaa kuningaskunta ja, ja yhteistyö Marokon kanssa on jouhevaa, joten kyse on pikemminkin laittomasta äh, maahanmuuttokaupasta. Ja sitten vielä kolmas kysymys. Mikä on teidän lopullinen äh, arvionne näiden neljän vuoden jälkeen, kun olette työstänyt maahanmuuttokysymyksiä? En äh, kysy niinkään niistä keinoista, joita Euroopan komissio on käyttänyt, vaan pikemminkin Euroopan tilanteesta. Uskotteko, että meidän unionimme tilanne nimenomaan maahanmuuttokysymyksissä on tällä hetkellä parempi kuin vuonna 2014 vai ei? Thank you. And uh, for Audi. um... Kiitoksia. Ja sitten Aldista Natali. Merci, uh, monsieur Sorry. le président. Kiitos. Anteeksi. Anteeksi, nyt kue onkin vissin ensin. Minä alan jo väsyä. Suokaa anteeksi. Ole hyvä, Natali. Merci, euh, Claude. Kiitos, Claude. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myöskin komissaarille hänen läsnäolostaan. Ja äh, siitä päättäväisyydestä, jota hän osoittaa tässä äh, aiheessa äh, vuoropuhelusta vielä miettiäkseni Claudin äh, kantoja. Olen hyvinkin samoilla linjoilla, äh, suorastaan täysin samoilla äh, linjoilla hänen kanssaan, kun puhutaan konsensuksesta tulevaisuudessa. Me olemme jonkun verran juuttuneessa tilanteessa, emme pääse puusta pitkään. Tämä on todettava. Joskus tällainen halvantunut tilanne esimerkiksi Dublinin sopimuksiin tai noihin sinisiin kortteihin liittyen on hankala ja, ja toimimme tekopyhästi syyttelemme komissiota ja, ja jäsenmaita. Nyt sitten kysymyksen, arvoisa komissaari, liittyen teidän alustuksenne. Te puhuitte Eurooppaan saapuvien maahanmuuttajien olosuhteiden parantamisesta. Euroopan <clears throat> turvapaikkavirasto johtajan toimet, aivan niin kuin äskeinen puhujakin totesi, ovat johtaneet siihen, että turvapaikka-anomusten jättömäärä on vähentynyt jopa 40 prosentin luokalla suhteessa vuoteen 2016 nyt kun puhutaan tämän vuoden luvuista. Ja kuitenkin tilanne rajoilla on huolestuttava ajatellaan vaikka omaa maata, ne Kreikkaa, sehän on aivan ylikansoitettu. Ja niin kuin tiedetään, kohtelu poikkeaa maasta toiseen paikasta ja toisesta. On myöskin olemassa paljon merkkejä ihmisoikeusrikkomuksista. Näistä ollaan kuultu monilta kansalaisjärjestöiltä. Ja myöskin rikkomuksia, jotka vaikuttavat johtaisivat äh, hyvinkin raskaasti äh, nimenomaan äh, haavoittumassa asemassa oleviin henkilöihin, toisin sanoen lapsiin. On saatu kuulla todella järkyttävistä tapauksista sekä inhimillisesti että poliittisesti ottaen. Luonnollisesti neuvosto on vastuussa asiasta, koska asiat eivät etene. Mitään tehokasta reformia ei ole näköpiirissä Joten kysyisinkin, arvoisa komissaari, nyt kantaanne asiaan teidän toimivaltuuksienne puitteissa, mitä on tehtävissä tilanteen edistämiseksi? Sanoitte useampaan otteeseen, että olette luottavainen. No, mitkä toimivaltuutenne ja, ja liikkuma, mikä liikkumavara teillä on? And for the GUE Um, Kiitos. Ja sitten Guesta. Eiku, ai niin, eiku vihreät ensin. En tiedä, mikä minua nyt tänään vaivaa. Ja Judith on siis vihreiden koordinaattori. Ihan tiedoksi vain. Judith, ole hyvä. No niin. Ja myös parapuheenjohtaja. Eli kiitoksia. Puheenjohtaja, kun kuuntelin nyt komission jäsentä, niin minun olisi pitänyt katsoa, kuinka usein hän sanoi, että hän toivoo, että nämä kolmikantaneuvottelut saadaan päätöksen ennen vaaleja. En nyt ole varma, pystymmekö häntä auttamaan tässä, enkä myöskään tiedä, pitäisikö meidän edes toivoa tätä, koska monet asiat eivät ole myöhässä meidän takia, vaan neuvoston takia. Ja kun komission jäsen sanoo, että on hienoa, että, siis siteran häntä, että on alustavia sopimuksia tehty Bulgarian puheenjohtajakaudella, ja hän toivoo, että Itävalta etsitään ainoastaan muutoksia, niin nyt me kyllä emme ole samalla aaltopetudella. Te puhuitte hyvin makoveista yhdestä kollegastamme, mutta minä haluaisin puhua toisesta kollegasta, joka nyt oli paikalle, eli Björk Guesta. Hän sai aikaan sopimuksen neuvoston kanssa uudelleen sijoittamisista. Ja sitten se, mitä neuvostot haluaa lisäksi, ei oikeastaan ole mitään lisää. Eli joko ei ole mitään sopimusta, tai sitten on se sopimus, joka solmittiin jokin aika sitten juuri ennen kesätaukoa. Eli tämä nyt on tilanne. Mielestäni meidän tulisi kunnioittaa lainsäädännön eri osien itsenäisyyttä, kun kyse on turvapaikkakysymyksistä. Ja neuvostossa vain sitten puhutaan näistä vastaanottokeskuksista ja saa nähdä, mitä sitten ensi viikolla keksitään ja onko edistytty näiden alustojen, rantatumisalustojen osalta. Eli kysyisin komission jäseneltä, te puhuitte näistä laillisista väylistä, jotta voidaan suojella ihmisiä ja sitten kun ajatellaan talouksiemme tarpeita. Te ette tästä oikeastaan puhunut paljon mitään, ja lailliset väylät eivät ole pelkästään ihmis, niitä varten, joita tarvitsevat suojelua tai meidän talouttamme varten, vaan siksi, että on yhteistyötä kolmansien maiden kanssa oikeudenmukaisemmalta pohjalta. Jos meillä on vaikeuksia allekirjoittaa laillisia palauttamissopimuksia, niin se liittyy pitkälti siihen, että me ole tarjonneet laillisia väyliä Eurooppaan. Eli taas voisit kertoa hiukan enemmän näistä laillisista väylistä, ja kyse ei ole siis uudelleen sijoittamisesta. Kiitos. And, uh, Barbara... Kiitos, ja sitten Guesta Spinelli. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ja, uh, itse keskityn uh, maahanmuuttokysymyksiin, uh, erityisesti tiettyihin kohtiin siinä. Toivon saavan niihin myöskin vastauksen, komissaari. Ensinnäkin hotspot-järjestelmä. 18, no, vuonna 18 000 henkilöä on saapunut Kreikan saarille ja tilanne ei ole parantunut, koska hotspot-pisteet täyttyvät saman tien, kun veneet saapuvat. Eikö olisi vihdoinkin aika tarkastella uudelleen tätä hotspot-järjestelmää? Sitten laillinen maahanmuutto. Kannattaako jatkaa vielä puhetta asioista, jotka eivät todellisuudessa edes ole olemassa? Blue Card aihe, siihen jo Claude Moras ja puuttui. Haluaisinkin kysyä nyt teiltä, eikö olisi lopultakin päästävä tilanteeseen, jossa tuodaan esiin se, että neuvosto jumiuttaa asioita ja niitä edistämistä. Emme pääse koskaan eteenpäin, jos jatkamme samaan tyyliin. Sitten humanitaarisiin syihin liittyvät viisumit. Meidän valiokuntamme äänesti tämän tyyppisten viisumien puolesta. En tiedä, mitä komissio asian suhteen tulee tekemään. Ja sitten toinen kohta vielä. Satamien ja rajojen sulkemispolitiikka esimerkiksi Italiassa. Nyt haluaisinkin kysyä teiltä, minkälaisia järkyttäviä vaikutuksia tällä mahdollisesti tulee olemaan. Ja koko Dublinin järjestelmä hajoaa käsiin, jos tähän palataan. Ja sitten vielä Frontex. Yksi eh, kysymys vaikuttaisi siltä, että uudistusehdotuksessa ei ole eh, minkäänlaista search and rescue-järjestelmää vahvistavaa eh, toimea, to, tointa – Eli toisin sanoen puhun nyt tilanteesta, joka on johtanut siihen, että kansalaisjärjestöjen veneitä lähes tulkoon pidetään rikollisia, rikollisina. Um, Kiitoksia. Judith mainitsi Björkin, joka on esittelijänä uudelleen sijoittamisessa. Eli hänhän oli aikaisemmin kysynyt, milloin komissio tekee ehdotuksen, mitä tulee käyttämättä meidän varoihin uudelleen sijoittamiskysymys politiikan alalta. Eli ehkä tähänkin voisitte vielä vastata. Eli siinä olivat koordinaattorit. Ja täällä on vielä kahdeksan nimeä listalla. Haluaako joku vielä ja haluatko sinäkin puheenjohtaja Sofian? Selvä, eli yhdeksän. Eli ensin vähän vastauksia ja sen jälkeen sitten loput kysymykset. Mutta voitte puhua aika lyhyesti, eli älkää nyt kaikkia paukkuja laittako tähän. Meillä on vielä yhdeksän muuta kollegaa tulossa. Claude, olen parhaimmillani, kun minut on ajettu nurkkaan ja kun on haasteita. Ja olen kyllä kirjannut kaiken, mitä täällä kollegana ovat sanoneet. Sanoitte, tai joku sanoi, että neljän vuoden kuluttua. Tässä on nyt ponnisteltu yhteisesti, kaikki olemme kyllä väsyneitä, mutta lisäksi olemme täynnä energiaa ja olemme päättäväisiä. Haluamme täyttää sitoumuksemme päästä tavoitteisiin. Kahdeksan kuukautta on vielä aikaa. Kuten sanoin alussa, alustuksessani. Luotan kovasti yhteistyöhön. Se, miten saavutettu EU:ssa, on tämän yhteistyön ansiota. Jos neuvosto voisi mennä yhtä nopeasti kuin parlamentti, niin tässä voitaisiin toimia vieläkin paremmin ympäri Eurooppaa. Mutta tässä nyt haetaan uutta pontta yhteistyön hengellemme ja puhutaan siitä, että olemme päättäväisiä pääsemään lopputavoitteisemme, joka on saattaa päätöksen työ, joka on aloitettu henkilökohtaisesti. suhtautua hänelle myönteisesti ja uskon, että voimme kyllä saada strategian tuon loppuun. Claude, hienoa tulla tällaiseen kokoukseen. Tai vielä palaan koko, ta, takaisin tänne, kun on saanut lisätietoja, jotka sitten liittyvät tulevan kertomukseen. Tiedätte yhtä hyvin kuin minä, että no tässä viitattiin viisumi vastaavuusten Yhdysvaltain kanssa. Se ei ole helppo asia. Te tiedätte sen. Olemme työstäneet asiaa, painostaneet ja tehneet kovasti töitä, enemmänkin töitä, jotta voitaisiin avustaa viittäisvaltioita, jotta täyttäisivät nämä USAn viisumivaatimukset, viisumivaatimukset esimerkiksi ne, jotka liittyvät turvallisuusyhteistyöhön ja siihen, että alennetaan tuota viisumikieltäytymisperusteita niin kuin on määrätty USAn lainsäädännössä. Yritämme saada jäsenvaltiot mukaan tähän viisumavausohjelmaan. Yhdysvallat on sitoutunut ottamaan nämä viisi jäsenvaltion mukaan tähän ohjelmaan sitten, kun ne täyttävät vaatimukset, joita amerikkalainen lainsäädäntö niille asettaa. Meidän tulee tunnustaa, että turvallisuusorientoitunut poliittinen ilmapiiri Washingtonissa ei ole sellainen, että se sallii helposti lyhyen aikavälin edistymisen, mutta kuten sanoin aikaisemmin, jatkossakin torjumme se, tai tästä sen eteen, että saataisiin täysin viisuvastavuoroisuusmekanismi vaatii sitä, että komissio ottaa huomioon seuraamukset sille, että hyltettäisiin ulkosuhteemme. olemme laita, lakia kunnioittava instituutio, mutta samalla meillä on vastuuna ottaa huomioon kielteiset vaikutukset. Kantamme on edelleenkin se, että emme epäröisi hyväksyä delegoitua säädöstä, jos tämä johtaisi edistykseen. Kuitenkin sen hyväksyminen itse asiassa pahentaisi tilannetta. Saatut tulokset Kanadan kanssa ja muidenkin kanssa osoittavat, että konkreettista edistystä voi saada kohti täyttä viisumi vapausvastavuorosta voi saavuttaa jatkuvan työn ja intohimoisen diplomaattisen yhteydenpidon välillä. Strategiamme on tulosorientoitunut prosessi, jotta saadaan nämä viisi jäsenvaltiota viisumivapaus ohjelmaa, kuten aikaisemmin. Olen huolissani, kuten tekin tästä. Puhutaan tästä sitten, kun laadimme selvän kertomuksemme uudestaan. Sitten tuo määräenemmistö ja, maa- ja turvapaikkapaketti. Luin kirjan, jonka lähetitte Junckerille Tämä jää nähtäväksi, kuten ehkä olette nähneet. Frank, Claude, neljä kuukautta jo, sanoo puhuja, niin ollaan yritetty löytää sopu turvapaikkaudistuksesta Dublinistakin, tiedät sen. Keskustelut ovat meneillään, kuten tiedätte, ja teemme kaikkemme, jotta voidaan tukea edistystä, nopeaa edistystä oikeusisäasian neuvosto myöhemmin tällä viikolla Luxemburgissa. Olen optimistinen. Uskon, että edistymme myös johtajien kokouksessa ensi viikolla. Itävalta puheenjohtajavaltion ominaisuudessa tekee myös kaikkensa tämän eteen. Sitten sininen kortti, blue card. Jos on oikea poliittista tahtoa kaikilla osapuolilla, niin uskon, että on mahdollista jatkaa neuvotteluja uudestaan ja päästä kunnalliseen sopimukseen, joka tuo todellista eurooppalaista lisäarvoa. Meillä on yksi kaikkien kokeneimmista esittelijöistä, Claude, ja loistavia varjosteita myös. Miten tässä nyt voitaisiin mukaan epäonnistua? Vetoamme erityisesti neuvostoon. Se pitää pohtia uudelleen nyt kantansa, jotta EU, sininen kortti, voi mutta houkuttelevaksi eu laiseksi ohjelmaksi, joka houkuttelee päteviä työntekijöitä Eurooppa tarvitsee, mikä taas johtaa kilpailukykyisempään Eurooppaan ja talouskasvuun. Sitten tuo osaamisen puute, pätevyyden puute, jota meillä on tietyillä aloilla. No tässä tarvitaan toimia kyllä kiireisesti meidän ehdotuksemme tarjoaa riittävästi joustoja valtioille, jotka ovat hyväksyä täysimääräisesti tai sopettava täysin työmarkkinoihin samalla luoden houkutteleva yksi eurooppalainen järjestelmä erittäin päteville työntekijöille, jotka tulevat ulkomailta. Tietysti jäsenvaltioilla pysyy täysi päätäntävalta siitä, paljonko näitä erittäin päteviä maahanmuuttajia halutaan maahan työvoimaksi. Minä otan nämä kysymykset kyllä esille sitten myös perjantaina osa neuvostossa. Edustaja Sippel. Toistan sen, mitä sanoin jo julkisesti, mutta myös täällä emme puolla sisäisiä rajatarkastuksia palautettavaksi. Tämä olisi askel taaksepäin EUlle, Euroopalle. Se on henkilökohtainen kantani ja mielipiteeni jatkamme Schengen-valtioiden kanssa asteittain haluamme luopua sisäisistä rajatarkastuksista ja korvata ne. Sitä ehdotamme. Tällaisia toimia kuten poliisitarkastukset raja-alueella ja rajat ylittävä yhteistyö, niin kuin olemme suositelleet jo lokakuussa 2017. Olemme läheisessä yhteydessä kuuteen Schengen-valtioon, jossa nyt on tällä hetkellä käytössä näitä tilapäisiä tarkastuksia. Tavoitteemme on edelleen sama, että palattaisiin täysin toimivaan Schengeniin niin pian kuin mahdollista. Ja korostin aikaisemminkin jo, että olemme ehdottaneet tätä tarkistamista. Emme yritä nyt tässä näitä nykykäytänteitä tehdä lavamaiseksi ehdotuksemme tarjoaa vaan, joka on tasapainoinen. Näihin legitiimeihin odotuksiin pitää vastaisvaltioita nopeammin, joita nämä uhat koskettavat eniten. tilapäisten sisärajatarkastusten käyttöönoton pitää pysyä poikkeustoimena. Se pitää olla tällainen viimeinen mahdollinen keino. Se vaikuttaa vapaaseen liikkuvuuteen. Tätä pitäisi rajoittaa mahdollisimman paljon. Ja vaihtoehtoiset toimia pitäisi käyttää, kuten poliisitarkastuksella sanoin, ja rajat ylittävä yhteistyö, niitä pitäisi priorisoida. Sitten lisäsuojatoimet varmistavat sen, että jäsenvaltiot säännöllisesti arvioivat nämä tilapäistarkastukset. Se pitää tehdä yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden kanssa, joita asia koskettaa. Pitää pidättäytyä perusteettomista toimista. Puhuitte siitä, että tarvitaan enemmän rajavartioita. Tässä on 10 000 eurooppalaista raja- ja rannikkovartijaa. No, tämä ehdotus pohjautuu tuohon nykyiseen hankintamekanismiin ja suuntaa antaviin tasoihin. Tällä hetkellä eurooppalaisten rajarannikkovartijoiden määrä Frontexissa on yli 7000 jo. Tätä kapasiteettia täydentää 1500 rajanvartijaa, joita jäsenvaltiot ovat nimittäneet tähän nopea toimintajoukkoon. Sitten on 700 siis asiantuntijaa kolmessa asiantuntijakeskuksessa ja tarpeet vain lisääntyvät tällä alalla. Viraston pitää nyt tu- jatkossakin tukea enemmän eturintamaa jäsenvaltioita ja pitää myös jatkaa toimintaa kolmessa maissa – ja panna täytäntö paremmin nämä palautukset. Joten meidän pitää jatkaa työskentelyä. Lopuksi sitten palataan tähän Morjan tilanne. No, kyllä kuulin mitä sanoitte. Kyllä olemme Kreikan viranomaisiin olleet yhteydessä Morjan tilanteessa. Se on hyvin suuri tilanne. Tässä pitää nopeasti puuttua tilanteeseen. Aina pitää tietysti varmistaa, EU-varojen saatavuus, että voidaan korjata nämä haasteet helpommin. Olemme lähdössä yhteistyössä Kreovirossa kanssa tämä keskusta parasta etenemistavasta, jotta voidaan korjata tilanne ja parantaa olosuhteita. Olin Kreikassa kaksi viikkoa sitten, keskustelin maahanmuuttoasioista Kreikan virusten kanssa, tapasin Kreikan pääministerin ja myös kaikki muut toimivaltaiset ministerit. Ja lopultakin päästiin sopuun, että heidän pitää tehdä kovin töitä, pitää muuttaa tilannetta, koska tällaisenaan se on häpeäksi meille kaikille. Teemme kaikkemme, jotta voitaisiin tukea Kreikan viranomaisia asiassa. Tunnustan, että vastuu sitä, että hallinnoidaan näitä Kreikan virtoja mukaan lukien kuuluu Kreikan hallinnolle ja hallitukselle. Puhuitte järjestelyksistä hotspotseista, edustaja Spinelli puhui tästä, tarvitaanko niitä vai ei. Voisitko kuvitella, mitä olisi tapahtunut, jos meillä olisi, ei olisi ollut järjestelykeskuksia? Jos järjestelykeskukset olisi perustettu kriisin alussa, niin se olisi kaikesta nyt paremmin, että tiedätte tämän kyllä. No, Italiahan on niin koko maa yhtä järjestelykeskusta, mutta kaikki eivät tiedä, mikä on hotspot-järjestelykeskus. Minun pitää paljon jär- selittää tätä. Tarvitsemme näitä palveluja, kaikki näitä virastoita, Eurodakia, Europolia, ja muita. Heidän pitää olla paikalla ja arvioida tilanne. Ja se on heidän tehtävänsä. Parempi, että on järjestelykeskuksia. Ja voi sanoa, että tilanne on nyt parempi, koska järjestelykeskukset ovat äh, saavuttavat 95 prosenttia niistä, jotka toimivat äh, tai siis yksi prosenttia tuli joista sellaiset, että niistä on meidän. Sama Italiassa. Siinä kaikki. I mean, no, no, I know, but on Moria on... Niin Moriastaan. Siitä voitaisiin puhua vaikka pari tuntia. Eli en nyt halua rasittaa teitä vielä enemmän, kun meillä on vielä muitakin kysymyksiä tulossa. Eli tässä nyt puhutaan niin monista valtavista kysymyksistä, eli tämä nyt on varmaan epätyydyttävää kaikille. Tässä on niin monia kysymyksiä, mutta koitetaan nyt käydä nämä pääkohdat läpi. Ja sitten jo, ja koettakaa pitää kiinni kahdesta minuutista, jos voitte. jo, olkaa hyvä. Short points. Kiitoksia. Ensinnäkin pidän komission toimia hyvinä. Te olette tukeneet näitä sopimuksia, joita esimerkiksi YK on solmittu. Ikävä kyllä jotkut jäsenvaltiot eivät halua tässä olla mukana, Eli toimintakykyne on rajallista siinä mielessä. Mutta teillä on meidän tukemme. Sitten turvapaikkavirasto. Tästä puhuttiin aamulla valiokunnassa, enkä nyt ymmärrä, mihin komissio tähtää. Meillä on väliaikainen sopimus uudesta turvapaikkavirastosta ollut olemassa jo kesäkuusta lähtien. Asiassa ei ole edetty neuvoston takia. Nyt emme halua enää viivyttää asetuksen voimaanastumista. Ja sitten tietojärjestelmät. Euroopan tietojärjestelmät ovat tuplaantuneet. Pelkästään Schengenin tietojärjestelmästä saadaan enemmän turvallisuutta kansalaisille. Ja esittelijänä haluan myöskin järjestelmän, joka on tehokkaampi ja joka, jolla päästään paremmin tavoitteisiin. Ilmeisesti komissio haluaa asiaan mandaatin ennen vuoden loppua. Siis haluaako komissio parempaa Schengen-aluetta kansalaisten vuoksi vai yrittääkö se vain varmistaa perintönsä? Järjestelmä ei ole tavoite sinänsä, vaan meidän täytyy varmistaa, että meillä on parempi järjestelmä, joka parantaa Schengenin toimintaa, takaa paremmin kansalaisten oikeudet ja parantaa kansalaisten turvallisuutta. Onko meillä samat tavoitteet? Everyone, please. Kiitoksia. Koittakaa muutkin pitää kiinni näistä puheista. Sitten Winberg, olkaa hyvä. Tack, herr ordförande och välkommen hit igen, kommissionär Avramopoulos. Äh, ja tervetuloa jälleen kerran äh, herra Arvolusta kokoukseemme. Tiedän, että äh, teidän mandaattinne ei ole ollut helppoa, erityisesti kun olemme törmänneet Euroopan unionin alueelle tulleisiin maahanmuuttajien tilanne on muuttunut nyt Turkin painostuksen vuoksi ja olemme saaneet huomata, että maahantulijat käyttävätkin nyt muita reittejä, esimerkiksi Libyasta Italian rannikolle. Olemme saaneet huomata niin ikään Libyan toimet omilla rajoillaan ja niin ikään olemme saaneet eh, todeta, että eh, suuri määrä maahanmuuttajia eh, Afrikan maista on siirtynyt kohti Espanjaa. Mitä me teemme, herra Avatopoulos? Odotammeko nyt Dublinin sopimuksen uudistamista vai otammeko jonkunlaiset maakohtaiset pakolliset kiintiöt joutuvatko pakolaiset myös odottelemaan. Tänä kesänä taas maahanmuuttajia on tullut entistä enemmän. Pitäisikö kaikki Välimeren ylitykset lopettaa? Nehän johtavat monesti kuolemaan. Pitäisikö toimia niin kuin Australiassa on tehty? Eli otettu käyttöön järjestelmä, joka perustuu maahantulokeskuksiin ja siihen, että turvapaikkaa haetaankin jostakin kolmannesta maasta. Ja tällä tavoin pyritään siihen, että voidaan tarjota paikka niille, jotka sitä todella tarvitsevat. Ja niiden Ja pitäkää kiinni kahdesta minuutista. Very much, Commissioner, too. Kiitoksia komission jäsen, että olitte paikalla. Kaikki varmaan olemme samaa mieltä siitä, että kun puhutaan eurooppalaisesta turvapaikkajärjestelmästä, niin ongelma on neuvosto. Eikä pelkästään neuvosto, vaan jotkut jäsenvaltiot. Niillä ei ole mitään aikomusta löytää eurooppalaisia ratkaisuja, vaan ne toimivat poliittisesti itsekkäällä tavalla. Ja tämä on yksi suurimpia ongelmia meille kaikille. komissiolla ja parlamentilla on selkeä strategia. Te puhuitte siitä oikein hyvin New Yorkissa, eli ongelma on täytäntöönpano. Toisaalta me kaikki tiedämme, että hakemusten määrä on vähentynyt, mutta näitä lukuja on poliittisesti manipuloitu. Turvapaikkavirasto on keskeinen kysymys, ja minulle kyllä sopisi, jos tässä asiassa voitaisiin edetä. Mutta sitten on vielä kaksi asiaa, jotka täytyy ottaa esille. Ensinnäkin on puhuttu paljon rajavalvonnasta, mutta juurikaan ei puhuta siitä, kuinka tärkeää kotouttaminen on. Ja yhteiskunnallinen kotouttaminen on tietysti jäsenvaltioiden asia, mutta toisaalta meillä pitäisi olla yhteinen eurooppalainen kotouttamismalli ja meillä pitäisi antaa kotottamiseen paljon enemmän tukea. Ja tietysti palautukset ovat tärkeitä. Ymmärrän tämän poliittiset seuraamukset, mutta kun puhutaan palautuksista, silloin täytyy puhua myöskin näiden ihmisten uudelleen kotouttamisesta kotimaahan, koska joskus he ovat olleet poissa pari-kolmekin vuotta, joten meidän täytyy tukea myöskin tässä uudelleen kotouttamisessa. Kiitos. Kiitos, Silvi Guillaume. Kiitos puheenjohtaja, komissaari. Olen täysin samoilla linjalla Claude Moraisin kanssa Euroopan parlamentin kannasta. Te olette todella tyytyväisenä lähteneet liikkeelle, mutta valitettavasti olemme kyllä kovin kaukana tuloksista viime aikoina on käyty keskustelua kesän huippukokouksen jälkeen ja, ja huomataan, että huippukokouksissa otettiin enemmänkin esiin, erityisesti sanktioitoista jäsenmaissa oli puhuttu samanaikaisesti. Maahanmuuttajakriisi ja, ja inhimillinen kärsimys on käsissämme. Tehän tiedätte varsin hyvin, että omassa kaupungissa järjestettiin juuri eh, ministeri eh, kokoussa. Mitä eh, ajattelette tästä jumiutuneesta tilantuneesta? Se, että Italia ja Ranska lähtisivät yhteistyön linjalle virran pysäyttämiseksi. Minkälaisia mm, kehityskulkuja, jotakin uskottavia kehityskulkuja voitaisiin nähdä Dublinin sopimuksen puitteissa? Ja entä sitten humanitaarista toimintaa äh, harjoittavat äh, äh, laivat Välimerellä ja, ja punaisjärjestön toimit. Mitä mieltä olette näistä kaikista kysymyksistä? Mr. Costa, please. Kiitos, Mr. Costa. Thank you, Chair. No. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen haluan keskittyä humanitaariseen katastrofiin välimerellä. Kuolettavin raja koko maailmassa kuolitapausten määrä välimerellä on korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Yksi syystä tähän on, että Italian hallitus estää satamiin pääsyn. Sisäministeri Salvini kieltää yksityiset pelastusalukset, mutta myös rahtialukset ja muut, jotka pitävät Äh, maahanmuuttajia, mutta ne eivät pääsi siitä satamiin. Herra Salviini äärioikeistolaisesta legapuolueesta on nyt sisäministerinä ollut kesäkuusta lähtien. Sen jälkeen pakolaisten kuljetapausten määrät ovat lisääntyneet noin kolmesta kuljetapauksesta kahdeksaan kuljetapaukseen per päivä. Sitten on, on myös paljon tapauksia, joista ei raportoida ollenkaan. Mitä teette, mitä komissio tekee Pitää varmistaa, että Italian hallitus tekee tehtävänsä ja avaa uudelleen satamansa. Lisäksi tällä hetkellä kolme pelastusalusta, joita johtavat tässä pelastusjärjestöt, on pidätetty Maltalla ilman oikeusperustaa. Olin siellä viime viikolla, tarkastelin sitä touhua siellä ja vapaaehtoistyöntekijät eh, eivät saa pelastaa pakolaiset, jotka hukkuvat muutama kilometri muutaman kilometrin päässä rannalta välimerellä. Herra Avramopoulos, mitä teette, jotta varmistatte, että nämä alukset voivat palata näihin etsintä- ja pelastusalueisiin, jos niitä tarvitaan kipeästi niin pian kuin mahdollista? Neuvotteletteko maaltaverosten kanssa, jotta saadaan selville, mikä oikeusperusta on ollut, kun on pidätetty nämä Sea-Watch 3-aluksen äh, miehistö? Tässä on kriminalistu toimintaa on väärin, mutta toisaalta tiedätte erittäin hyvin, että Euroopan parlamentti nimitti tämän järjestön Saharov-palkinnon saajaksi. Mikä on kantanne komission jäsen, kun näitä ihmisiä syytetään toimistomme edessä? Mr. Chrysogonis, please. Kiitos, Nasera. Chrysogonos seuraavaksi. se vase. Kiitos puheenjohtaja vuositasolla. Vuositasolla rahaa on käytetty valtava määrä vastaanottokeskusten ylläpitämiseen. Joka vuosi kansalliset jäsenvaltiot tai Vapaaehtoisjärjestöt, kansalaisjärjestöt ovat mukana tässä rahoitusmallissa. Kuitenkaan vastaanotto ei aina ole täysin onnistunutta. Monet ovat pettyneitä tilanteeseen ja jopa julkisia valituksia on saatu kuulla Euroopan varojen haaskaamisesta. Ehkä olisi parempi antaa hallinnointi kokonaan äh, muiden elinten äh, käsiin ja Euroopan unioni mahdollisesti vastaisi pelkästään äh, turvapaikkakysymyksistä. Nimenomaan vastaanotto rajoilla on ongelmallista. On selvää, että tarvittaisiin selkeämpää valvontaa ja myöskin valvontaa erityisesti Euroopan unionin varojen käytön suhteen. Kiitos, Sam Void. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä nyt on kolme asiaa. Komission jäsen, te puhuitte laittomien maahanmuuttajien palauttamisesta – Onko teillä näitä lukuja? Eli kuinka paljon näitä laittomia maahanmuuttajia on Euroopassa teidän mielestänne? Ja mitä, kuinka paljon heitä palautetaan tämän lainsäädäntökauden loppuun mennessä? Meidän täytyisi tietää näistä kuitenkin vähän enemmän. Sitten te puhuitte tästä sinisen kortin järjestelmästä ja haluaisitte tätä kautta saada korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia Eurooppaan. Eli teillä on siis politiikkaa, jota kautta saadaan henkilöstöresursseja hätää kärsivistä maista. Ja sitten rangaistaan siitä, mitä tehdään nyt Afrikka-rahaston osalta. No, tietysti jos korkeasti koulut ja palkataan siinä, missä heitä tarvitaan. Ja sitten tänään puhuttiin jo maahanmuuttajista Turkissa. Keväällä kävin Alepossa ja kuvernööri ja johtaja osoittivat lukuja ja sanoivat, että vuoden 2017 loppumennessä 760 000 ihmistä on palannut pakolaisuudesta ja nyt se on jo varmaan 1,2 miljoonaa. Eli tämä lukema on 3,5 miljoonaa Turkissa ja nyt se on supistunut noin kolmanneksella. Eli onko mietitty tätä, että myöskin Turkialla annettavaa tukea voitaisiin leikata kolmanneksella? Sitten Lopet Aguilar. Commissioner. Kiitos puheenjohtaja komissioiden Avramopoulos. Kiitos tästä rakent- vuoropuhelusta Libe-valiokunnan kanssa. Kuulitte koordinaattoreidemme puheenvuorot. Hyvillä perustein he edustavat meitä, kaikkia poliittisia ryhmiä tässä Euroopan parlamentissa – turn. Tässä yritän olla hyödyksi ja yritän esittää nyt seuraavan asian. Te puhutte siitä, että aika on loppumassa. Loppu häämöttää, jos ajatellaan tätä Euroopan parlamentin toimikautta. No kyllä, tässä nyt ollaan piinapenkissä. Me olemme ne, jotka ovat ehdolla vaaleissa. Me tässä joudumme kohtaamaan äänestäjät. Me haluamme, että Euro- tämän Euroopan parlamentin aikana saadaan aikaan tuloksia. Pitää saada myönteisiä tuloksia, jonkinlainen tasapaino. Ja vetoaisin muistamaan, että kaikki nämä mietinnöt, lausunnot, ehdotuksenne, joita olette liittyvät toisiinsa. Kaikki mitä löytää tasapaino. Tehkää parhaanne. Vetoan teihin. Pitää löytää kunnon tasapaino, koska on tiettyjä tekstejä, jotka turvallisuuteen, muut liittyvät sitten maahanmuuttoon ja muut sitten liittyvät turvapaikkapaketin mukaan lukien Dublin-asetus. Teidän pitää nyt sitoutua tehdä parhaan, erityisesti kolmikantaneuvottelussa, jotka ovat tulossa, jotta tämä Euroopan parlamentti voisi alkaa tuloksia. Olin se esittelijä, tunnette sen hyvin viisumisäännöstöasioissa ja sitten humanitaariset viisumikysymykset, jossa puhutaan näistä maahanmuuttajien suojelusta vetonteihin. Tehkää parhaanne trilogeissa, viisumisäännöstö trilogeissa, jotta tasapaino löytyy. Jos teette sen, niin uskon, että me kaikki teemme yhteistyötä niin, että Euroopan parlamentin kyseinen mandaatti on edustuskelpoinen äänestäjien edessä, koska pitää muistaa, että me olemme ne, jotka tässä kohtaamme äänestäjät toukokuussa ensi vuonna. Thank you. Sophie Interveld, please. Kiitos tämän Sophie Interveld. Uh... Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä teette turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassa, mutta kiitokseni loppuvatkin siihen viisumi vastavuoroisuus. Niin, me tiedämme mikä on laki, mutta emme me sovella sitä, koska sillä on kielteisiä vaikutuksia. No, pidän tämän mielessä sitten seuraavaksi, kun minä rikon lakia. No sitten nyt tämä kauhea kiire saada lakeja hyväksytyksi, on hieno juttu, mutta se ei mitenkään liity toimikauden loppumiseen. Meitä painostettiin äänestämään tietojen säilyttämisestä tai matkustajatiedoista, ja tämä on hyvin pitkä luettelo. Ja A. Lainsäädäntö ei ole kunnollista ja B. Jäsenvaltiot eivät pane sitä täytäntöön, koska matkustajasääntöjen täytäntöpano on surkea EU-ssa. Eli miksi komissiota pitäisi uskoa nyt, kun se sanoo, että meillä on kiire? Entä sitten, jos oltaisiin hiukan enemmän kiireessä, kun ajatellaan tietosuojadirektiivin täytäntöönpanoa? Siitähän jäsenvaltiot eivät piittaa. No entäs sitten, kun ajatellaan oikeusvaltiomekanismin käytäntöönottoa, josta äänestettiin kaksi vuotta sitten ja komissio ei tehnyt asialle vielä yhtään mitään. No voisin jatkaa tätä listaa, se on aika pitkä. Ja nämä kaikki asiat liittyvät toisiinsa. Jäsenvaltioilla ei ole mikään kiire hyväksyä turvapaikkapakettia, koska he tietävät, että me hyväksymme kaiken, mitä he haluavat ja mitä me haluamme, niin sitä he eivät sitten hyväksy. Me olemme typeriä. Ja siis tämä nyt koskee myöskin parlamenttia. Ja Schengenistä vielä huomio. Olen samaa mieltä tästä kritiikistä pitkälti, mutta yksi kysymys erityisesti. Nuori nainen Mila Kozlovska Ukrainasta, joka on naimisissa puolalaisen kanssa, niin hän ei päässyt Schengen-alueelle. Siis kuunteletteko? Siis tämä on minun puheaikani. Saanko nyt esittää kysymykseni? No niin. Eli häntä ei päästetty Schengen-alueelle ja nyt sitten Puolan hallitus on sanonut, että niin tosiaan hän on Schengenin tietojärjestelmässä, koska hän on kritisoinut hallitusta. No, komissio kieltäytyy tutkimasta, koska sanotaan, että no me tarkastelemme vain tätä järjestelmää. No, mitä yksilöt, yksilölliset voi tehdä sitten mennä Luxemburgiin riitelemään tiemistumen vuosikausiksi? Teidän pitäisi suojella Euroopan kansalaisten etuja. Still want to speak, we, we're, we... Niin, Risa, yksi minuutti sitten ihan nopeasti. Ole hyvä. In one minute, I don't know. Yritän puhua minuutissa. En tiedä, miksi tässä nyt vaihtelee, mutta kiitos. Ei ole sinun vikasi. Gracias, komissario. Voy hablarle en Kiitos. Äh, äh, komissaari puhun omalla kielelläni. Haluaisin todeta, että omalla alueellani äh, maanantaina ja lauantaina ja sunnuntaina, siis kolmena päivänä, ja sinne saatui kaksi tuhatta maahanmuuttajaa. Olen Argentiina, Argentiina Helios kaupungista ja Tiedän, että Andalusiassa ylipäätään on valtava määrä alaikäisiä maahanmuuttajia. Me emme ole valmistautuneita tilanteeseen, meillä on liian sitten suojelevaa lainsäädäntöä. Ja nyt haluaisinkin kysyä liittyen Italian viime viikon esimerkiksi Katanian tapahtumiin. Nyt ajatellen ylipäätään Välimerta ja Andalusian äh, rannikkoa, johon tällä hetkellä saapuu noin 50 prosenttia Euroopan tulevista maahanmuuttajista, niin haluaisin tietää, minkälaisia varoja on saatavissa, jotta Andalusian kunnat pystyisivät auttamaan maahanmuuttajia ja, ja etenkin äh, alaikäisiä maahanmuuttajia. No niin, olemme jo pahasti aikataulusta myöhässä. Mutta pyysin, että komission jäsen vielä jäisi hetkeksi. Ei ole reilua, että teille tulee kymmenen kysymystä ja sitten saatte viisi minuuttia vastausaikaa. Eli saatte vastata ihan rauhassa ja seuraava komission jäsen saa sitten odottaa hetken. Kiitoksia. Aloitetaan siihen, missä pysäytitte minut viimeksi. Yritän aina vastata kaikkiin kysymyksiin. Valtaosa niistä oli hyödyllisiä myöskin minulle. Ensinnäkin yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Yhteistyömme pohjautuu perusoikeuksien kunnioittamiseen ja tasa-arvoon. Kyse on, olen tavannut toimivaltaisia ministereitä maassa usein viime vuosina ja me olemme saaneet aikaan hyvin myönteisen ilmapiirin. Ja Lionissa tapasin jälleen Marokon ministerin. Ja kolme vuotta sitten ilmapiiri meidän ja kolmansien maiden välillä ei ollut kovin hyvä. Se on nyt parantunut ja yhä useampi maa tällä alueella tekee kanssamme yhteistyötä ja meillä on hyviä esimerkkejä – eli Niger esimerkiksi. Sitten en ole koskaan kritisoinut parlamenttia päinvastoin. Ja tein sen ihan tarkoituksella. Minä ylistin parlamenttia, kun ajatellaan näitä haasteita. Neuvostolle en ole tehnyt samaa. Olen siellä neuvoston kokouksissa ja välillä olen joutunut olemaan hyvinkin tiukka tiettyjen hallitusten suhteen. Kun maahanmuuttokriisi alkoi, niin suuri ongelma oli siellä. Ja viime vuosina tästä ongelmasta on tullut akuutti, mutta komissio tekee tätä työtä. Ja tilanne ei ole enää sama kuin kolme vuotta sitten, koska olemme tehneet yhteistyötä. Sitten turvapaikka pakettikysymyksessä komissio tuki teitä ja tiedätte sen. Mutta minäkin haluan ratkaisuja enkä mitään katumuksia. Pyysin, että Itävalta rajoittaisi muutoksia ja löytäisi kompromissin. Meillä tähän mennessä on ollut erittäin rakentavaa yhteistyötä ja sitten lailliset väylät, kun ajatellaan jäsenvaltioiden siirtoja, nehän ovat lisääntyneet kolmenkertaistuneet. 8000 oli 2015 ja 24 000 viime vuonna. Jäsenvaltiot toimivat nopeasti komission suositusten pohjalta syyskuussa 2015 ja näin saatiin 50 000 lisäpaikkaa ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Ja joulukuun loppuun mennessä oli jo tehty paljon enemmän sitoumuksia kuin mihin, mitä oli luvattu. Sitten Björkin kysymys. Olemme valmistelemassa itsenäistä ehdotusta ja on täysin ehdotonta ettei hukata näitä varoja. Me teemme puoleltamme se, mikä on tarpeen. Ja minun täytyy pyytää, että parlamentti tekisi nopeaa työtä ja hyväksyisi sen vuoden loppuun mennessä. Mutta Björk tietää ja luotan hänen tukensa. Sitten nämä globaalit sopimukset. Tiedän, että Puolan ja Itävallan viranomaiset ovat kommentoineet tätä. No, tässä vaiheessa mitään päätöstä ei vielä ole tehty. Ja keskustelin heidän kanssaan neuvosta, puhun heidän kanssaan neuvostossa myöhemmin tällä viikolla. Ja tämän totesin myöskin YK yleiskokouksessa viime kuussa. Eli komission kanta on selkeä. Maahanmuutto on globaali haaste, johon vaaditaan globaaleja ratkaisuja ja globaalia vastuunjakoa. Sitten turvapaikkaviraston. Emme halua viivyttää tätä, vaan haluamme varmistaa, että virasto pystyy tukemaan jäsenvaltioita aina ja kaikkialla. Viisumitietojärjestelmä. Tiedän, että teette parhaanne. Minun yksikköni on teidän käytössänne. Näin voidaan selventää kaikkia ehdotuksen kohtia. Eli tehkäämme parhaamme, niin kuin tekin aikaisemmin teitte SIS-järjestelmän osalta. Sitten palautukset kolmansiin maihin. Tämä ajatus ponnahtaa aina uudelleen esiin mediassa, mutta olen aina ollut tästä hyvin selkä, selväsanainen. Emme ole puhuneet tästä suunnitelmasta minkään kolmannen kanssa, emmekä aio myöskään tehdä niin. EU:ssa on selkeät turvapaikkasäännöt ja palautussäännöt, ja niitä tulee soveltaa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja kaikkien menettelyjen täytyy olla näiden sääntöjen mukaisia. Sitten maahanmuutto ja turvallisuus. Ne ovat kumpikin kysymyksiä, joita voidaan käyttää eri tavoin. Meillä on yhteistä poliittista vastuuta hyväksyä toimia, jotka vaikuttavat ruohonjuuritasolla. Kansalaiset näkevät meidän yhteistyömme tuloksia – kaikki mitä saadaan aikaan vaikuttaa ja muokkaa poliittista ilmapiiriä ennen tärkeitä Euroopan parlamentin vaaleja. Sitten kotouttaminen. Meidän pitää ehdottomasti lisätä yhteisponnisteluitamme. Mitä enemmän tuemme jäsenvaltioiden toimintaa maahanmuuttoasioissa, niin mehän olemme korottaneet budjettia seuraavassa rahoituskehyksessä. Sitten akvaarius. On hyvä, että ratkaisu löytyi, mutta meillä ei voi olla mitään ad hoc ratkaisuja, vaan meillä pitää olla pysyviä, kestäviä ratkaisuja. Komissiolla ei ole vastuuta eikä toimivaltuuksia sanoa, mihin satamiin laivojen pitää päästä – mutta me olimme hyvin selkeitä, kun käsittelimme näitä asioita. Ja kuten kesäkuun neuvostossa pyydettiin, komissio on heinäkuussa julkistanut epävirallisia kokousasiakirjoja. Ja niissä on selkeästi mainittu päätavoitteet. Eli se, että annetaan nopeasti mahdollisuuksia rantautua turvallisesti kansainvälistä oikeutta noudattaen ja oikeita menettelyitä noudattaen. Ja sitten periaatteet, jotka pitää ottaa näissä asioissa huomioon. No, me teemme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja virastojen kanssa, kansainvälisten maahanmuuttojärjestöjen kanssa. Ja haluamme täsmentää näitä määritelmiä. Nyt voitte ehkä laittaa kuulokkeet päähän, koska vastaan risokonokselle äidinkielellämme. Agapita kirja Kiitokset. Te tiedätte varsin hyvin, että on olemassa sääntöjä joiden mukaan jäsenvaltioilla on päätösvalta. Tämä on ikään kuin täydentävä toimi, joka, toi, joka on usein hyväksi. Me emme luonnollisesti voi millään tavoin lähteä korvaamaan kansallista lainsäätäjää. Mutta kun tarve vaatii ja tilanne on kiireellinen, erityisesti varojen suhteen, asioihin voidaan suhtautua hieman eri tavoin. Voidaan mahdollisesti ottaa käyttöön poikkeuksellisia varoja, jotka vastaavat kiireellisiin tilanteisiin jäsenmaissa – tai kyse voi olla yhtä hyvin aika niin kuin Kreikassa tämä kävi, jouduttiin rahoittamaan kansalaisjärjestöjen toimintaa. Te tiedätte varsin hyvin, että Euroopan komissio on antanut Kreikan käyttöön huomattavat varat ja muita kiireellisyystukitoimia, jotta Kreikan viranomaisia pystyttäisiin äh, auttamaan näiden huomattavien äh, maahanmuuttajavirtojen äh, hallinnoinnissa. Tuki on ollut varsin huomattavaa, yli 24 miljoonaa AMO, tämän kriisin hallinnointiin. Ja vielä tarkemmin, jos asia, asiaan pureudutaan tämän ohjelman puitteissa äh, alaikäiset äh, voidaan äh, ottaa välittömästi turvallisen vastaanottotilan puitteissa. 1,6 miljardia euroa on käytössä myöskin ulkorajojen ulko, ulkorajojen <clears throat> suojelun. Right now. Sitten palautukset. Minulta kysyttiin näistä palautustasoista. Ja ne ovat tosiaan epätyydyttäviä. 36,6 prosenttia on palautettu maahanmuuttajista ja tämä johtuu tehottomista menettelyistä kansallisella tasolla ja siitä, että välineitä on käytetty väärällä tavalla, jotta voitaisiin estää maahanmuuttajien kätkeytyminen. Eikä myöskään ole saatu yhteistyötä kolmansilta mailta, mitä tulee omien kansalaisten takaisinottamiseen. Olen käynyt monissa maissa Pakistanissa, ja meillä luvattiin kaikenlaista, mutta mitään ei ole tapahtunut. Eli meidän pitää jatkaa yhteistyötä kaikkien näiden maiden kanssa. En nyt osaa sanoa, kuinka monen pitää vielä palauttaa. Kaikki riippuu kansallisesta täytäntöönpanosta ja siksi olemme ehdottaneet, että uudistetaan palautusdirektiiviä. Sitten Juan Fernando. Me olemme kaikki samassa veneessä, olen ihan samaa mieltä. riippumatta siitä, mikä on roolimme, meidän täytyy suojella EUta ja arvojamme. Sitten kattava politiikka. Ja tämähän on osa teidän ja komission perintöä Ja mielestäni me olemme tehneet paljon. Tilanne ei enää ole sama kuin kolme vuotta sitten. Me muistamme, millainen alkutilanne oli. Mutta paljon on vielä tehtävänä. Ja tietysti tällä hetkellä prioriteettimme on se, että kaikki nämä asiat saadaan päätökseen. Meidän täytyy myöskin tämän lisäksi viestiä kansalaisille Meillä täytyy kertoa heille faktoista ja tuloksista. Ja sitten Sofi, matkustajatiedot. Tiedän, kuinka tärkeä tämä aihe on sinulle. No kyllä me tunnemme toisemme jo näiden vuosien jälkeen. Ja voin kertoa, että 19. heinäkuuta komissio päätti käynnistää rikkomusmenettelyn jäsenvaltioita vastaan – jotka eivät ollut, olleet ilmoittaneet siirtämisestä osaksi kansallista lainsäädäntöä siihen päivään mennessä. Ja teemme myöskin sääntöjen mukaisuusarvioinnin kansallisista toimista tällä alalla. Ja olen monta kertaa todennut jäsenvaltioille, että nopeasti pitää panna täytäntöön se, mistä sovitaan. Olen samaa mieltä, Viiveitä ei voida hyväksyä. EUn matkustajatietojärjestelmän pitäisi olla täysimittaisesti käytössä mahdollisimman pikaisesti. Niin, hyvät kollegat, jos sopii, puheenjohtaja, haluaisin tässä lopuksi vielä kiittää teitä hyvästä keskustelusta. Yritin vastata valtaosaan kysymyksiä, vaikka aika on aina rajallinen. Uskon, että voimme jatkaa tätä keskustelua pian. Olen hyväksynyt jo puheenjohtajanne kutsun. Älkää epäröikö tällä välin ottaa yhteyttä minuun, jos tarvitsette teknistä tukea minulta tai poliittista koordinointia, jotta pääsemme yhteiseen tavoitteeseen, eli että saamme nämä prioriteettiasiat käsiteltyä loppuun. Ja kuten tekin olette viime vuosina te- tehneet, niin haluan välittää voimakkaita viestejä neuvostolle ja meidän pitää viestiä työstämme myöskin Euroopan kansalaisille. Me tiedämme, että kaikissa näissä asioissa, kuten alussakin oli, parlamentti ja komissio tekevät yhteistyötä, jotta pääsemme lopputavoitteeseen. Ja vielä kerran kiitos teille kaikille työstänne. Nyt voimme sanoa, että olemme tehneet paljon, mutta että paljon on vielä tehtävänä. Sekin on meille yhteinen vastuu. Kiitos. Kiitoksia. Itse olen parlamentissa nähnyt, mitä on tapahtunut. Eli te olette kyllä olleet tiukkoja neuvoston suuntaan, vaikka välillä komission ja parlamentin kannat ovat erilaiset. Eli olen kyllä nähnyt tämän ja täytyy rehellisesti sanoa, että te olette panneet kampoihin neuvostolle. Te olette aina saatavilla, kun pyydämme teitä tällä ja pyydän anteeksi. On vaikea keskustella näin monista asioista näin lyhyessä ajassa ja pyydän anteeksi myöskin valiokunnan jäseniltä, koska tämä on melkein mahdoton tehtävä, mutta näin nyt on pakko vain tehdä. Tämä on jonkinlainen kidutusstrategia tai jotain muuta. No niin, mutta kiitoksia kaikille kärsivällisyydestä ja arvostamme sitä, että olette täällä. Kiitos. Kiitos kollegat. Ja sitten pyydämme, että seuraava komission jäsen tulee paikalle. Kiitos. And the team, by the way. So colleagues, my sincere apologies for the late start. No niin, siis anteeksi, että olemme nyt näin myöhässä. Pyydän anteeksi esittelijältä ja muilta. Edellinen keskustelu alkoi jo myöhässä, enkä nyt oikeastaan hoitanut sitä kauhean tehokkaasti. Eli olemme nyt ihan 20 minuuttia myöhässä, 25 minuuttia myöhässä. Eli heti kun komission jäsen on täällä, niin voimme aloittaa. So, colleagues, uh, we're starting very late, so no introductions from me. Eli en nyt puhu tämän pidempään, olemme jo myöhässä. Kiitoksia komission jäsen, että olette täällä. Mitä tulee verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämiseen. Kaikki tuntevat tämän uuden asian. Meillä on uusi esittelijä Stevens, hän on paikalla. Eli pidemmätä puhetta. Ai, onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Ai, ei, Ai, te haluatte puheaikaa. Minä olen tänään tosi väsynyt. Eli jotain, jotain voi vielä mennä pieleen. Älkää heilutelko mitään nopeasti edessäni. Eli jos komission jäsen on valmis ja anteeksi, että olemme näin myöhässä. Eli te voitte voitte pitää alustuksenne tästä uudesta asiasta, eli verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen. Kiitos ja tervetuloa. I'm sorry. Kiitos kutsusta, pahoittelut, että täällä on nyt paljon komission jäseniä tänä iltapäivänä, mutta tämä on tärkeä tilaisuus meille käydä lyhyttä keskustelua ensi alkuun näistä kysymyksistä. Eli verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen, sanoisin myös pari sanaa toimenpiteistä, joilla pyydän vahvistamaan turvallisuutta vaaleissa, koska olen puhunut osittain tästä teidän kanssanne toisessa asiayhteydessä, mutta se liittyy kyllä myös näihin kysymyksiin. Hyvä hoitaa tämä nyt live-valiokunnassa. Joten olemme käsitelleet aihetta aikaisemminkin. Tiedätte, että tämä haaste, joka liittyy radikalisoitumiseen, on turvallisuustyömme ytimessä – ennaltaehkäisy on parempi kuin jälkihoito. Monia asioita tehdään radikalisoitumisen torjumisessa verkon ulkopuolella offlineina yhteisöissämme ja Avramopulosin kanssa tapaamme uuden RAN-verkoston edustajat huomenna Luxemburissa. Katsotaan, mitä mitä tarvitaan, jotta voidaan vahvistaa yhteistyötä, kun torjutaan radikalisoitumista yhteisöissämme, vankiloissamme, kun on näitä haavoittuvaisia ryhmiä, mutta kohtaamamme haaste, eli jos ajatellaan terrorismisisältöä, terrorismisisältöä verkossa on se, että henkilöt matkustamatta Irakiin tai Syyriaan tai muihinkaan konfliktialueisiin, niin ihan kotona, omassa kotonaan radikalisoituvat, kun tulee valtavasti tällaista sisältöä Jok ikinen terroristihyökkäys, joka on ollut Euroopassa viimeisen kahden vuoden aikana, on sisältänyt tällaisen ulottuvuuden, eli että on ollut verkossa terroristisilta jonkinlaista yllyttämistä tai ohjeita. Joka tapauksessa on ollut jonkinlaista glorifiointia, ihannointia ja haluamme leikata tai keskeyttää, katkaista tuon ongelmien syklin. Haasteena on se, että tätä on niin paljon, on totta, että kun Daeshin, Daesh menettää jalansia ja Irakissa, Syyriassa ja muuallakin, niin he hyvin sujuvasti pystyvät ammattimaista materiaalia heikemmin kuin aikaisemmin, mutta tämän vuoden ensimmäisen kuukausina oli edelleenkin satoja Daeshin materiaaleja ja yhä enemmän materiaaleja tuotetaan vähemmän ammattimaisella tasolla – se tekevät henkilöt mukaan lukien eurooppalaiset, ja sitten se, sitä kiertetään. Se on yhtä voimakasta, vaikkei se olekaan yhtä ammattimaista. Ja tämä vaikuttaa satoihin alustoihin, joten Europol on huomannut terveistä sisältöä yli 150 alustassa. Ja niissä on jonkinlaista sisältöä. Sitten oli tutkimus Britannian sisäministeriöltä. Siinä huomattiin, että Daesh sisältöä oli 400 alustalla. Meillä on ollut hyvää yhteistyötä EUn verkkofoorumissa. Se on niin hyvä ajatus, että suuryritykset sitten kopioivat tämän ja perustuvat globaalin verkkofoorumin. Ja tämä on hyviä foorumeja, kun on työstetty asioita suurten yritysten kanssa, mitä he voivat tehdä vapaaehtoispohjalta. Annan tunnustusta monille suurityksille, ne ovat ponnistelleet, koska ovat ymmärtäneet, että maine on tässä pelissä, tässä on riskejä ja he ovat tehneet useita asioita mukaan lukien käyttötietoja automatisoituja toimia ja ovat siis antaneet tämän panoksensa, mutta kuitenkin edelleen on niin, että valtavasti tätä materiaalia sisältöä on verkossa ja sitten liikkuu. Jos on sitä suurissa alustoissa, niin se saattaa siirtyä muille alustoille ja suurilta alustoilta kuulemme, mutta erityisesti pienikokoisista tai keskisuurista alustoista kuullaan, että heillä on valtavia haasteita tämän sisällön käsittelysuhteen. Jos on suuri alusta, niin rahaa sitten piisaa, voidaan rekrytoida tuhansittain ihmisiä, voi kokonainen ryhmä, tiimi, joka työstää asioita vuorokauden ympäri ja niin poispäin. Voidaan omat ehdot sitten sovelluttaa hyvin ja luottaa omiin arvioihin, mutta mitä jos onkin pieni alusta, osa alusta hyvin pieniä, niin sitten on paljon suurempia haasteita. Ja he ovat huolissaan, että jos nyt omia ehtoja vaan sovelletaan myös silloin, kun apua saadaan siihen, niin silti ne ovat alttiina tälle. Ja sitten voi tulla myös juridisia toimia, juridisia haasteita. Meillä on ollut eri pyyntöjä eri suunnista vahvistaa vapaaehtoista lähestymistapaa, joka meillä on ollut, joka jatkuu verkkofoorumissa ja globaalissa verkkofoorumissa. Ja tästä tulisi lainsäädäntöä sitten, jossa olisi tällainen alataso, lattia, peruslähestymistapa, joka on juridisesti selvä ja tätä pantavissa kaikille. Ja tämä on ollut tavoitteemme tämän ehdotuksen myötä, joka on nyt neljänne edessä. Tässä pyritään luomaan kolme uutta velvollisuutta. Velvollisuus, jäsenvaltojen velvollisuus ensinnäkin varmistaa, että niillä on tarvittavat lainvalvontakapasiteetit. Niillä pitää olla riittävästi resursseja, jotta voivat puuttua tähän haasteeseen. Miten jäsenvaltiot näin toimivat? Erityisesti ne jäsenvaltiot, täytyy sanoa, jotka ovat kokeneet hyökkäyksiä kaduillaan, jotka ovat liittyneet terroristiseen sisältöön verkossa. Mutta kaikki jäsenvaltiot eivät ole tarpeeksi resursseja sitoneet tähän vielä. Ja ongelma on liikkuva mobiili, joten jos on heikko lenkki, niin sieltä tuo sisältö sitten lähtee eteenpäin. Ennen kaikkea haluamme, kuten on tehty muillakin osa-alueilla, että tämä selvä velvollisuus jäsenvaltioille, ne pitää tätä työtä tehdä antaa sille resurssit. Sitten toiseksi tämä on uutta. Haluamme asettaa velvollisuuden alustoille. Samalla tapaa kaikki alustat, sama velvollisuus, joten lainvalvonta ja, ja tuomioistuimet katsovat sisältöjä, kun ne identifioivat sisältöjä, jotka ovat laittomia selvän määritelmän mukaan, joka on asetettu teidän kanssa lainsäädännössä, niin sit sitten niillä on, ne voivat ottaa tällaisen poistomääräyksen alustalle ja alustan pitää sitten panna se täytäntöön ja poistaa sisältö, kun se on tunnistettu tunnin sisällä. Kehyksinä tässä sitten meistä pitäisi tulla vankka valitus ja oikaisumekanismi, erityisesti mahdollisuus juridisen tarkastukseen muutoksen hakuun. En nyt odota, että terroristijärjestöt paljon valituksia tai oikaisupyyntöjä jättäisivät, mutta on mahdollista, että sisältö määritellään väärällä tavalla verkossa ja sitten pitää varmistaa, että on selvät säännökset siitä, että voidaan käsitellä tällaisetkin mahdollisuudet, Mahdollisuudet tapaukset. Pienet alustat, ne sanovat, että tämä on loistavaa heille, koska sen myötä heiltä poistuu velvollisuus itse arvioida sisältö omien ehtojen ja käyttöehtojen mukaan, mikä voi sitten myöhemmin olla hankalaa. He voivat sitten panna täytäntöön tämän juridisesti va- pätevän validin määräyksen. Ja sitten jatkossa pitää toimia täysin avoimesti. Kolmas velvollisuus, jota ehdotamme käytettäväksi, on se, että jos alustasi oli koko mikä tahansa, sitä käytetään – väärin, jos sitä kautta leviää terrorista sisältöä Daesh tai jokin muu järjestö, siis sinun osasi kautta levittää sisältöä, niin sitten jäsenvaltiot ja poliisi- ja olisivat yhteydessä kyseisen alustaan ja sopisivat sitten proaktiivista toiminnasta, jolla voitaisiin käsitellä tätä asiaa ja hoitaa tuo kysymys. Mutta tämä suuntaan sitten tapauskohtaisesti, erityisesti kyseisellä alustalla. Joten tämä ei ole mikään yhden koon ratkaisu. Tämä on oikea suhteen ratkaisu, jolla pyritään nämä ongelmat tunnistamaan ja sitten hoitamaan ne. Ja vankat suojatoimet tarvitaan mukaan lukien tämä valitus muutoksenhakumekanismi sitten myös. Meistä pakettina tämä on tämä pohjataso, joka pätee, lattia, joka pätee kaikkiin kaksi sitten. Tämä tuo lisää vastuullisuutta ja avoimuutta jäsenvaltioille ja yrityksille, koska molempia pitäisi raportoida sitten poistelusta mukaan lukea näihin poistoihin liittyen ja julkaista sitten vuotuiset avoimuuskertomukset. Tämä nyt antaisi lisää selkeyttä kaikille osapuolille. Uskomme, että että suurin osa alustoista tulee tekemään yhteistyötä, mutta pitää ottaa huomioon se mahdollisuus, että tämä voisi olla sanktioita seuraamuksia myös, ja nämä seuraamukset pitää määritellä jatkokeskustelussa jäsenvaltioiden välillä. No ajatellaanpa nämä pahimmat tilanteet, jossa olisi täysin systemaattista ja epäonnistumista noudattaa sääntöjä, niin silloin potentiaalisesti Tämä voisi olla 4 prosenttia tuosta liikevaihdosta tuossa sakon määrä. No tämä tunnette GDPR tietosuojatussäännöksistä. No, mutta kuitenkin syynä ei nyt ole se, että halutaan käyttää tätä minään säästöpossuna rahankeräysjärjestelmänä. Ei tämä nyt ole se syy, mistä perustettu, miksi tätä ehdotetaan. Tässä tarvitaan varmasti teidänkin mielestäni vaiheittaiset sanktiot jolla voisi olla jonkinlaista vaikutusta. Eli että kannustetaan ihmisten yhteistyötä, mutta että saada kuitenkaan liiallisesti rankaista. Emmekä usko, että paljon tällaista systemaattista sääntöjen noudattamatta jättämistä tulisi. Ei nyt kyse ole yksittäistä väärinkäytöstä, vaan sitä, että järjestelmällisesti ei olla yhteistyökykyisiä viranomaisen kanssa. Mutta jos tämän tapaus sitten tulisi, jos on alusta, joka järjestelmällisesti ei suostu käsittelemään niin sitten on ihan oikein, että pitäisi olla varavaihtoehtona, että asetettaisiin hyvin tiukat ja ankarat sakot. Mutta on mitä uhkia tässä nyt on olemassa taustalla. Anteeksi, että kello on jo aika paljon, kun tulemme tänne eikä siis tupikorja, anteeksi, tämä tulee melko myöhässä tämä ehdotus, mutta haluamme kohdennetun ehdotuksen ja tiukan ja oikeasuhtaisen ehdotuksen, joka kohdistuu oikeaan ongelmaan, joten toivottavasti voimme nyt tehdä yhteistyötä valiokuntanne kanssa, esittelijän kanssa, edustaja Stevensin kanssa, varjostyöiden kanssa. Ne, niitä, heitä on varmaan nimittämässä. Toivottavasti voimme edetä nopeasti. Jos voisitte hyväksyä mietinnön niin pian kuin mahdollista, se olisi mahtavaa. Se käydä keskustelua neuvoston kanssa tänä vuonna vielä, ei voidaan varmistaa, että tämä minusta tärkeä lainsäädännön osanen voidaan hyväksyä vielä reilusti tämän toimikauden aikana. Pari sanaa vielä vaaliasioista, puheenjohtaja sillä en halua palata nyt vain sitä varten puhumaan valkoista. Terroristinen sisältö verkossa on yksi hyvin tärkeä elementti, kun pohditaan kyberuhkia ja liitännäisuhkia, joita pitää nyt käsitellä. Verkkorikollisuudelle, kyberrikollisuuden kautta pyritään puuttumaan demokratioihimme ja manipuloimaan instituution toimintaa ja prosesseja. Ja mielestäni tämä on kovin huolestuttavaa. Ja kyllä tästä monet muutkin ovat huolissaan. Meidän pitää tähän puuttua. Useita vaaleja on tulossa jäsenvaltioissa. Joku laski kahdeksan. Satellaan, tämä voi tai vielä alku ensi vuonna sitten tietysti on Euroopan parlamentin vaalit, joten olemme yrittäneet puuttua eri aspekteihin tätä ongelmaa. Puheenjohtaja Juncker puheessa on niin tilasta, puhui toimenpidepaketista, jolla pyrittäisiin puuttumaan näihin vaaliturvakysymyksiin. Tässä käsiteltäisiin eri pilareita tuota haastetta. Meidän pitää käsitellä kyberturvallisuusasiat, jotta voidaan suojautua hyökkäyksiltä, perinteisiltä kyberhyökkäyksiltä, jotka kohdistuvat järjestelmiin ja prosesseihin, kun niitä käytetään vaaleissa. Sitten siellä pitää edistyä vielä tämä NIS-verkosto, kyberasiantuntijoiden verkostoon, jotta toimenpiteitä tarvitaan. Ne pitää olla täytäntöön myös muun muassa. Eli verkkotietoturvaryhmä NIS sitten on liitännäisongelmat, hakkeroinnit, vuodot, valeuutiset. Tähänkin pitää puuttua. Tässä on tulossa paljon asiaa. Mukana on komission Gabriel Tarvitaan lisää avoimuutta ja vastuullisuutta verkossa. Tarvitaan kai tänne säännöt, kun käsitellään näitä uutisankkoja. Tästä nyt on sovittu ensimmäisen kansan toimijana alusten kanssa. Sitten on myös tietosuojakysymykset ja suojautuminen siitä, että sitten vastaan, että käytetään henkilötietoja väärin. Tämäkin liittyy siihen, miten mikrokohdentamista käytetään poliittisissa mainoksissa muun muassa tai muissa poliittisissa viesteissä. Tätä voi lähestyä eri tavoin ensinnäkin vapaaehtoispuolta alustan kanssa, pitää heidät saada toimimaan paremmin. Sitten toiseksi voi olla eri toimenpiteitä, jotka liittyvät poliittisiin puolueihin. No, Juncker puhui tästä paketissaan, sitä viedään eteenpäin Jourovan kanssa tietysti Yksi asia, jota pitää muuttaa nopeasti, on eurooppalaisten puolueiden rahoitus. Sitä pitää tarkistaa, jos voidaan osoittaa, että eurooppalaiset puolueet eivät ryhdy toimiin, niin otettaisiin yleisen tietosuojastuksen myötä, että suojeltaisiin tietoja, joita he omaavat eh, henkilöistä, niin sitten voitaisiin keskustella mahdollisista seuraamuksista siinäkin. No, nämä liittyvät osittain myös asioista, että keskustelet täällä, kun on puhuttu Facebookista, ja sitten on päätöslausumakauksesta tänään muistaakseni. En nyt näe ristiriitaa meidän ja teidän sanomisen välillä ensivilkaisulta tietysti voidaan korostaa ehkä eri osaloita, ehkä olla pidemmällä joissain osaloissa. No millä me voimme tuota keskustelua käydä kanssani. Kiitos. Thank you very much, Commissioner. So, um, we have quite... Kiitoksia. Aika moni kollega haluaa puheenvuoron. Ja esittelijä on nimetty eli Stevens. Halusitteko te pitää ensimmäisen puheenvuoron? Kiitos. Dank u wel, voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Ensinnäkin haluaisin kiittää komission Kingia ja hänen tiimiään ehdotuksesta ja heidän tekemästään työstä. Terrorismin torjunta kaikissa sen muodoissa on vakava haaste meille kaikille sekä Euroopan että kansallisella tasolla. Yhteisesittelijänä terrorismin vastaisessa valiokunnassa näin, kuinka paljon puutteita on vielä sekä lainsäädännössä että politiikassa. Terroristit koko ajan löytävät uusia tapoja jatkaa toimintaansa. Meidän täytyy pysyä valppaina ja torjua heidän toimintaansa kaikilla mahdollisilla tavoilla. ISIS, ainoa terroristijärjestö, joka onnistui luomaan oman valtion rajoineen, menetti fyysisesti alojaan Irakin ja Syyrian armeijaa vastaan käydyissä taisteluissa. Ja nyt se etsii uusia tapoja levittää propagandansa. Eli jihadistit taistelevat tällä hetkellä enemmän verkossa kuin muualla. Taistelijoiden rekrytointi, vihapuheet, ihmisille annetaan neuvoja siitä, miten voi kotona rakentaa täydellisen pommin. Tällaisia tietoja löytyy monilta internetsivustoilta täysin avoimesti. Ja myöskin viimeaikaiset kyberhyökkäykset ovat tehneet selväksi, että kaikkea ei vielä ole nähty – ja viime viikolla Alankomaissa estettiin Venäjän kyberhyökkäys Haagissa sijaitsevaa kemiallisten aseiden torjuntaan liittyvän organisaation. Meidän täytyy rajoittaa tätä toimintaa ja turvallisuuden lisäksi meidän täytyy kiinnittää huomiota kyberturvallisuuteen. Tämä on meille kaikille suuri haaste. Eli teidän ja muiden kanssa meidän pitäisi tehdä yhteistyötä, jotta saamme aikaan hyvää lainsäädäntöä. Kiitos. Thank you, thank you, Helga. Kiitoksia. Ja sitten tämä uusi asia, eli ainoastaan, ainoastaan yksi varjoesittelijä, eli Dati on nimetty, mutta hän ei ole ääntä, eli hän toimittaa oman puheenvuoronsa sitten kirjallisesti. Sitten vihreistä on Jolie, mutta hän juuri lähti. Onko tässä asia nyt jotain? Oliko muita varjostelijoita, jotka haluaisivat lähteä? Helka, mitä sinä oikein olet tehnyt varjoesittelijöille? No, muita ei siis ole. Näiden kahden kollegan lisäksi, jotka juuri lähtivät. Eli sitten muut kollegat. Ensimmäisenä Zippel, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Varmasti me samaa mieltä siitä, että terroristinen sisältö ei saisi levitä ja vaikuttaa ihmisiin. Mutta kuten melko usein, niin ehkä haaste piilee yksityiskohdissa. Ja ensinnäkin kysymykseni, miksi tarvitaan uusi ehdotus, koska jos jokin on laitonta verkossa tai sen ulkopuolella, niin se pitää vetää pois. Jos on kirja, jossa laitetaan sisältöä, jota myydään kaupassa, niin sitten se pitää ottaa pois myynnistä, joten miksi nyt tarvitaan erityissäännöt verkkoon? Ja sitten toinen asia, ei puhuta laittomasta sisällöstä, vaan terroristisesta sisällöstä verkossa onko teistä tässä olemassa jakolinja, mikä on laitonta, mikä on terroristista sisältöä? Eli onko meillä nyt sama tulkinta siitä, mitä nyt tarkoitetaan, kun puhutaan terroristisesta sisällöstä ja onko meillä yhtenä linja kaikkien jäsenvaltion kanssa, jotta vältetään se, että jokin osallittua yhdessä maassa, mutta ei toisessa maassa. Toinen kysymys kuuluu, mainitsitte sen, että laivavontaviranomaisilla pitää olla tarpeeksi valmiiksi puuttua näihin haasteisiin ja mainitsitte myös, että tietyt jäsenvaltiot omaavat sitä jo. Voisitteko selittää tarkemmin, koska en ehtinyt lukea tekstiä yksityiskohtaisesti läpi, voisitteko selittää, mitä tarkoitan, tarkoitatte, että ne on tarpeeksi kapasiteettia puuttua näihin haasteisiin? Puhutaanko nyt teknistä kapasiteetista vai mistä? Kiitos. Thank you very much. But on a positive note, it is worth... Kiitoksia. Mutta on hyvä, että määritelmistä puhutaan näin varhaisessa vaiheessa, koska me olemme olleet hyvin yksityiskohtaisissa seminaareissa liittyen terroristisiin sisältöihin ja miten niihin suhtaudutaan. Eli määritelmäkysymys, eli mitä tapahtuu eri jäsenvaltiossa, miten voidaan kohdentaa toimintaa käyttäjiin No, kollegat tietävät, mitä tarkoitan. Eli tämä on tärkeä kysymys. Eli on hyvä, että tässä vaiheessa jo selvitetään nämä termit. Seuraavaksi natali Grisbeck. Merci, euh, president. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos äh, Claude. Äh, niin ikään kiitokset äh, komissaari Kingille hänen läsnäolostaan ja, ja hänen osallistumisestaan tähän ensimmäisen keskustelun, jossa käsitellään terroristista sisältöä eh, internetissä. Olen pahoillani, eh, etten eh, ehkä pysty jäämään vastausten ajaksi tänne, koska minulla on päällekkäisiä tehtäviä, mutta siitä huolimatta halusin kuitenkin todeta teille, sen, että Liben jäsenenä terrorismin vastaisen äh, toiminnan yksikköpuheenjohtajana äh, olen pureutunut tähän asiaan ja, ja tiedän, että teidän edistämään asia on äärimmäisen äh, merkittävä ja, ja, ja työ varmastikin tulee tehdyksi. Nämä säännöt ovat äärimmäisen merkittäviä, suorastaan strategisia – ja se, mihin olen jo pystynyt tutustumaan, on jo ollut rohkaisevaa, hyvin järjestettyä, luonnollisesti hyvinkin tasapainosta. Ja kun puhutaan tasapainosta, on selvää, että meidän pitää tehdä tätä työtä yhteishengen hengessä. Voi olla, että että äh, tasapaino voi olla äh, jonkun verran äh, hankala saada aikaiseksi. Jonkinlaisia tulkintaongelmia ongelmia voi syntyä. Tähän viitattiin viime viikolla Strasbourgin kokouksessa. Mutta niin kuin sanottu, Euroopan unionin on tarjottava tukea pienille toimijoille, jotka pyrkivät kitkemään samantyyppistä sisältöä. Niin, sitten vielä pari kysymystä. Toivoisin teidän sanomaan meille hieman enemmän siitä, mitä, minkälainen Europolin rooli on tässä yhteydessä – kun, kun etsitään tämän tyyppistä sisältöä netistä. Ja kiitokset etukäteen vastauksesta. Natalie, um, right, um... Kiitoksia. Sitten se Kienke, ole hyvä. Ai, Katriina. You're going to go first. Please, go ahead. Ole hyvä. Grazie, grazie kiitokset. Olen pahoillani siitä ja, ja valittelen sitä, että pystynyt olemaan aikaisemmin äh, paikalla. Niin kuin tiedätte, myöskin kontvaliokunnassa äh, äh, olin varjoesittelen, että joudun olemaan siellä. Rova King on kuitenkin ystävällisesti antanut minulle nyt mahdollisuuden puhua tästä aiheesta. Hänen häntä olemme puhuneet esimerkiksi väkivalta sisällöstä internetissä ja, ja muista tämän tyyppisistä kysymyksistä siitä, miten tärkeää on pystyä antamaan riittävät takeet siitä, minkälaista sisältöä netissä voidaan pitää. Mutta tämän lisäksi haluaisin vielä kiinnittää huomioon komissaari King kiitokset muuttuen läsnäolostanne. Aina kun puhutaan terrorismista ja libestä, me eh, törmäämme tähän kysymykseen. Eli eh, äärimmäisen arkaluontoiseen kysymykseen. Ensi vuonna järjestetään eurovaalit ja tässä hengessä haluaisinkin kysyä, millä tavoin Euroopan komissio aikoo toimia, jotta voidaan taata se, että minkäänlaista interferenssiä eh, ei tule eh, olemaan nimenomaan vaaliasioiden yhteydessä. Tietenkin eh, sillä tavoin, että demokratia toteutuu ja samalla tavoin kaikille. Komission jäsen puhui tästä hiukan alustuspuheenvuorossa, mutta hän voi kertoa tästä sitten lisää. Ja Cecil, vai tuliko kaikki jo sanottua? Sinä olet yksi epäitsekkäimpiä jäseniä tässä valiokunnassa. Viimeksi siltä katkaistiin mikrofoni, etkä ehtinyt esittämään kysymystäsi. Eli olet yksi ystävällisempiä valiokunnan jäseniä. Seuraavaksi Boni. Thank you very much. Uh, Kiitos komission jäsen hyvin selkeästä esityksestä. Meidän pitää nopeasti työstää tätä, jotta voidaan puuttua laittomaan verkkosisältöön. No, tässä on arkaluontoisia aiheita, jotka otettiin esille nyt tänään. Pienet alustat, selkeät säännöt ja sitten toisaalta kaikenlainen perusoikeuksien suojeleminen, se on ihan selvää. Mutta haluaisin puhua vaalitoiminnasta minun maassani pidetään kahden viikon kuluttua alue- ja paikallisvaalit. Ja on erittäin tärkeää, että on olemassa EU-tason sääntöjä ensinnäkin liittyen avoimuuteen ja vastuullisuuteen, jonka pitää pitää kaikkiin poli- kaikkien poliittiseen mainontaan. Se on tärkeää aivan ratkaisevan tärkeä ei vain Venäjän takia, se on ihan selvää, mutta toisaalta on paljon toimijoita, jotka haluavat vaikuttaa vaalien tulosten, tuloksiin. Ja sitten toiseksi meidän pitää antaa vähemmät välineet, jotta voidaan torjua uutisankkoja, mikä ei ole kovin helppoa, mutta jonkinlaista yhteistyötä alustojen kanssa, yritysten kanssa tarvittaisiin. Se olisi tärkeää esimerkiksi jossain puhutaan käytänne säännöistä, jotka vaaleihin, joka olisi siis sitten kansalaisjärjestöjen, yritysten ja kansalaisten välinen asia. Ja lopuksi tärkeä asia, miten voidaan varmistaa, että botit ja automaattiset tiedot, jotka luovat sitä, että jaetaan valtavasti, valtavasti tietoja eteenpäin. Miten tätä voidaan rajata esimerkiksi? Tässä on sellainen vaatimus, että viralliset vaalisisällöt pitäisi allekirjoittaa puolueiden poliittisten komiteoiden toimesta, ja tässä tarkoittaa sitä, ettei ole mahdollista käyttää botteja koska botit eivät tällaisia sähköisiä allekirjoituksia sisällä. Tästä on ehkä hankala keskustella, mutta pitää löytää ratkaisu tähän. Ja meillä on poliittisessa erityisryhmä, joka seuraa tilannetta päivittäin, mitä tapahtuu verkostossa. Miten jotkut ryhmät käyttäytyvät ja vaalin jälkeen, no 21. päivä lokakuuta sen jälkeen, meillä on varmasti lyhyt kertomus mietinnö teille tästä, koska uskon, että tämä on tärkeä kokemus nyt tässä tilanteessa. Kiitos. Please. Kiitos tänään nähdään. Tack så mycket. Jag kan... Kiitokset terrorismin vastainen kamppailu ja, kaikki kaikki ennaltaehkäisevä työ siihen liittyen on äärimmäisen tärkeää meille ja myöskin asiantuntijoille. Meidän on perustettava ajatuksemme sille, että yhteiskuntamme joutuvat erilaisten terrorisuhkien eteen ja äh, nyt terrorismi vasta, terrorismihenkisen äh, sisällön poistaminen on tietenkin myöskin äh, osittain törmäyskossilla ilmaisuvapauden kanssa. Ajattelen myöskin median roolia tässä ja oikeudellista varmuutta ja kaikkia tämän tyyppistä sisältöä voidaan tietenkin myöskin tulkita eri tavoin eri jäsenmaissa. Ajatellaan nyt vaikkapa sakkoja, sanktioita ja muita rangaistustoimenpiteitä. Tämä kaikki voi tuoda mukanaan ongelmia ja siksi Euroopan komission ehdotus pureutuukin paljon myöskin määrittelemiin, jotka perustuvat terrorismin vastaisen direktiiviin. Tämä on aivan selvä. Meidän on työstettävä tätä ehdotusta poliittisissakin ryhmissä. Tämä on varsin vakava asia. Ja tämä kaikki sitä varten, että voisimme tehdä päätökset todellisiin tietoihin perustuen. Kiitokset komissaari Kingille teidän tekemästänne työstä ja toivon, että voimme osaltamme myöskin parantaa ehdotusta. Uh, Juan Fernando, Kiitos, Juan Fernando. Kiitoksia. Komission jäsen, te esittelette nyt tämän ehdotuksen jossa poistettaisiin internetistä terroristisia sisältöjä. Ja erikseen on mainittu huolenaiheet, joita parlamentilla on ollut. Osa niistä liittyy nimenomaan erilaiseen rikoslainsäädäntöön jäsenvaltioissa sen suhteen, mikä on terroristista sisältöä. Ja yhtä asiaa ei vielä ole mainittu. Eli tämä harmaa alue, kun ajatellaan terroristisisältöä ja sitten sisältöä, joka sitten taas kuuluu sananvapauden piiriin. Esimerkiksi terrorismin ihannointi, joskus on vaikea ehdottaa lauluja, esimerkiksi räppiä, cd tai kirjoja. On bloggareita, räppäreitä, jotka esittelevät kantojaan verkossa. Eli haluaisin teiltä kuulla, oletteko miettineet tätä, koska on yhä enemmän tapauksia, jäsenvaltioiden tuomioistuimissa. Esimerkiksi Espanjassa on räppäri, joka asuu Belgiassa. Ja hän on jopa pyytänyt turvapaikkaa Belgiasta, koska häntä ahdistellaan räpin vuoksi, jossa hän ilmeisesti loukkasi kuningasta. Eli häntä syytetään sitten väkivaltaan yllyttämisestä kuningasta vastaan. Eli jos hetken voisitte miettiä tätä, nyt kun kuulitte näitä huolenaita parlamentilta. Tämä oli yksi asia, joka tuli esiin näissä keskusteluissa. Um, Kiitoksia. Ja sitten viimeinen puhuja Teresa, puhemies Kiitokset hyvin lyhyesti. Claude, halusin äh, todeta, vaikkakin jo aiemmin terrorismiryhmässä minulla oli mahdollisuus äh, äh, puhua tästä ja Fernandon kanssa puhuessa niin ikään on äärimmäisen tärkeää saada aikaiseksi määritelmä terrorismista. Tämä on valtava ongelma, nimittäin määritelmää ei ole olemassa ja sen mukaan ei myöskään voida määritellä terrorismin rangaistavuutta. Espanjassa se esimerkiksi on rangaistava teko, mutta jos tarkastellaan Euroopan lainsäädäntöä kokonaisuudessaan ja, ja siihen liittyvä yhteistoiminta on äärimmäisen tärkeää saada aikaiseksi yhtenevän tilanne, koska voi käydä niin, että esimerkiksi syyllisyyskysymykset eivät ole samalla <clears throat> linjalla. Belgiassa on esimerkiksi Gentissä terroristi, joka on syyllistynyt veri rikoksiin. Ja, ja häneltä löytyy muitakin rikoksia taustaltaan, mutta hän ei ole edelleenkään joutunut kärsimään päivääkään tuomiota. Ja kun taas omassa kaupungissa Seviassa on syntynyt vastaava tilanne, ei olla millään tavoin samalla äh, linjalla, joten tällaista ei voida hyväksyä. Voi olla, että tämä ei sinänsä mitenkään liity äh, aiheeseen, terroristiseen sisältöön äh, alustoilla, mutta tämä oli asia, joka tuli minulle mieleen, kun ihmiset joutuvat uhrin asemaan. kuulutan nyt solidarisuutta myöskin tämän tyyppisessä tilanteessa, jossa uhriksi voi joutua henkilö, joka ei ole syyllistynyt tämän tyyppisiin rikoksiin. Thank you very much. May I ask, um... Kiitoksia. Komission jäsen, tämä oli ensimmäistä keskustelua. Eli mitä mieltä olitte tästä ehdotuksesta. Yhtäältä asiantuntijat ovat yrittäneet jo poistaa tätä sisältöä. Esimerkiksi Europol jo tekee näin. Eli ne, jotka ovat tässä mukana ja tietävät tästä, niin heitä ei varmaan ymmärrä kovin paljon se, mitä tässä ehdotuksessa on, mutta ne, jotka eivät tunne asioita, niin he esittävät kysymyksiä, joita täälläkin juuri esitin esimerkiksi määritelmistä. Esimerkiksi sivulla 15 on puhuttu radikaalisista näkökulmista. Ja jos katsotaan nyt muuta sisältöä, joka ei ole terroristista, vaikka äärioikeistoa, äärioikeisto terroristisisältöä. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa on tutkittu näitä ja Euroopalla on todennut samaa. Eli tällainen sisältö on lisääntymässä ja siellä kannustetaan väkivaltaan. Mutta tällaista esiintyy yhä enemmän sosiaalisessa mediassa. Eli kun teitte ehdotuksen, onko tietoa siitä, kuinka paljon keskustellaan sitten näistä asioista, koska tämähän on tärkeä laki. Tällä hetkellä hän Europol poistaa tätä sisältöä netistä ja henkilökohtaisesti katsoen, että se on hyvä asia, koska en halua, että nuoret näkevät tätä ja sitten syyllistyvät väkivaltaan omassa tai muissa maissa. Mutta kun näen tämän tyyppisen ehdotuksen, niin silloin halutaan toimia tietysti oikein, mutta ei tule kieltää kiistanalaisia asioita ja se johtaisi sitten suuriin ongelmiin. Eli onko tällä resursseja ja aikaa selittää näitä jakolinjoja, jotka tulevat esiin tässä keskustelussa, jota tänään käydään? Ja tämä on aika mielenkiintoinen kysymys ja Eli tämä oli ehkä hiukan filosofinen kysymys, mutta jos luette ehdotuksen sisällön, niin se on aika tärkeä kysymys. Much welcome ja pidän sitä erittäin tervetulleena. En missään nimessä halua nyt kiirehtiä tätä eteenpäin niin, ettei sitä nyt käytäisi tarkkaan läpi yksityiskohtaisesti. Te tehdään yhteistyötä teidän ja muiden kanssa, jotka tässä ovat mukana, jotta voidaan valmistella sitten selityksessä, mitä tämä on ja mitä se ei ole. Ja se, mitä se ei ole, on tärkeää. Me emme ehdota mitään, mitä voitaisiin kuvailla sensuuriksi. Tässä tiettyä sisältöä on tavoiteltu, on kohdennettu, mutta me määritellä sen hyvin tarkkaan koko Euroopassa kautta Euroopan. Täällä on yhteisesti sovittu määritelmä sitä, mikä on laiton terroristinen sisältö. Ja sitten on vastaus edustaja Sippelin ensimmäisen kysymyksen, miksi teette tätä? Sitten haluamme taas säännöt ja säännökset ja menetelmät, prosessit, joilla voidaan tunnistaa ja ottaa pois, poistaa tuo, tuo sisältöluokka. Ja sitten tähän asti reaktiot äh, ympäri Eurooppaa ovat olleet myönteisiä. On tiettyjä huolenaiheita, joita pitää työstä, ensinnäkin tekninen taso, mutta no, se mitä sanotaan on erittäin tärkeää, pitää puhua muustakin kuin teknisestä tasosta vuoropuhelussa. Sitä menemme sitten julkisesti. Tämä puhun noista määritelmistä ja palaan tähän hetken kuluttua. Alustat ovat kommentoineet tätä pitkälti positiivisesti. Mikään alusta ei ole nyt sanonut kauhuissaan, että ei tätä missään nimessä haluta, kuten sanoin alussa, suuret alustat, niillä on resursseja kyllä, ja sitten on tämä maine panoksena vieläkin enemmän, ja pienemmät alustat sitten heillä, tilanne on toisenlainen, ja he pyytävät meiltä apua, pitää puhua selkeämmin, mitä säännöt ovat. Yhdysvallat on suhtautunut tähän kielteisesti. He selittivät eilen, kun Dimitris Avramopoulos ja minä olimme G6 etteivät pidä tästä. Heistä tämä kohdistuu heidän yhteisömme sanomme, että ei tämä nyt kohdistu mihin yritykseen, vaan kyse on tietyn tyyppisestä sisällöstä. He sanovat, että tämä on per, heidän perustuslakinsa ensimmäisestä muutosta vastaan. Me emme että tämä ei ole mielipiteen vapautta vastaan, vaan kuten Sippel sanoi, että tässä on kyse siitä, että voidaan valvoa laitonta sisältöä. Jos se olisi laillinen karukulmalla Paftissa, niin miksei se olisi laitonta sitten, että se on jaettu verkkoteitse. Me emme usko, että verkko pitäisi olla sellainen, että ei sitä voida valvoa. Joten tätä pitää käsitellä selityksissämme ja täsmennyksissämme. He sanovat, että Tämä jotenkin saattaisi olla kohdistettu innovointia vastaan, tai siis vaikuttaa siihen kielteisesti, mutta eivät voi selittää miksi. Heillä nyt on vain yleinen sääntelyongelma, joka kohdistuu tai siis sääntely kohdistuu verkkomaailmaan. En nyt näe tässä mitään innovoinnin tuketta, paitsi noissa on ajatellaan terroristiryhmiä innovaation lähteenä, niin no sitten joo, mutta no olette oikeassa. Kyllä meidän pitää selvitys, selvennystyötä tehdä vielä, selittää mistä on kyse. Pitää toimia sitten myös kansainvälisesti tietysti konsultoida kaikkia, mutta mikään tämä ei, tämä ei mitenkään lannista minua, koska tämä on niin tärkeää. Toivottavasti teidän kanssanne voimme parantaa, tiukentaa ja oikaista muutkin ongelmat, jotka saattavat esiintyä tietty aika ja tämä vaatii. Tiedän, että teillä on tuhat ja yksi asiaa käsiteltävänä, joten tietyllä tapaa epäröin ja tunnen syyllisyyttä, kun pyydän ottamaan tämän huomioon. Mutta tämä on niin tärkeää ja niin kiireistä, että meidän pitää nyt tätä käsitellä. Me kyllä olemme määritelmäkysymystä käyneet tarkkaan läpi. Voitte auttaa meitä, voitte risti tarkastella tässä ja katsoa, josko tämä on oikein, pitääkö tehdä paremmin. Me aivan selvästi sanomme, että sisältö, joka on jaettu koulutusta varten, tutkimusta varten, jota toimittajat jakavat, on suljettu pois. No sitä voidaan tiukentaa, jos haluatte, mutta yritämme nyt selvästi sanoa kaiken. Sitten määrittelemme terroristisen sisällön ja puhumme tästä sisältöhaasteesta, eli että missä oikeudenkäyttöalueella tämä pätee, sillä tietyllä oikeudenkäyttöalueella on välttämättä täällä ja toisella näin ahalla, ja joissain ei ole ole mitään määritelmiä, joten olemme kirjoittaneet määritelmät järjestelmän sisällöllä, josta tulisi sitten yleiseurooppalainen määritelmä juridisesti, jos saadaan tämän läpi. Ja perustuu siihen, mistä puhuttiin terrorismin direktiivissäkin. Tässä viitataan myös YK tiettyihin mä, kuvaltuihin ryhmiin. Joten tässä on tätä kahdesta tulokulmasta. Meidän pitää olla erittäin, erittäin, erittäin tarkkoja siitä, mistä nyt puhutaan ja mistä ei puhuta sisällöistä. Ja sitten minä uskon, mutta no tästä pitää keskustella kanssanne, että voimme myös laittaa linkin tiettyihin järjestöihin, jotka tiedämme, että ovat sisältöä myös kansainvälisesti sitten tuottaneet. Tämä on haaste, koska olette täysin oikeassa Kyse ei ole vain jihadi ääriliikkeestä, josta pitää huolissaan muitakin ääriliikkeitä, ja ne eivät aina ole YK kuvailemia määrittelemiä, joten tätä pitää miettiä. Ei ole mitään YK normeja. En millään halusi korjata komission englannin kieltä, mutta näin nyt joskus tehdä. Eipä mitään, kiitos. No, määritelmiä pitää tähän puuttua. Jos sitten tämä saadaan ratkaistua oikein, niin sitten tämä näitä huolenaiheita varmasti hälventää kovastikin, koska se selittää, miksi sitä mitä tehdä, jotta saadaan määritelmä, joka pätee kaikilla käyttöalueilla. Sitten jäsenvaltiot voivat sitten antaa tuomioita ja poistaa, tämä poistaa taakan PK-alustoilta, jotka tällä hetkellä haluavat, että me teemme näitä valintoja heidän, heidän puolestaan liittyen heidän käyttöehtoihinsa – Mielestäni tämä ei ole optimaalista. Jos voimme tämän nyt selvästi määritellä, niin sitten teemme heille palveluksen kyllä. Ja itsellemme myös. Siinä siis äh, tämä ydin. Ja jos tämä saadaan tehtyä oikein, niin sitten voimme myös selittää, miksi voimme toimia tällä alalla, eikä muilla aloilla. Joten joskus tulee pyyntöä tarkastella Euroopan tasoa toimia vihapuheessa, vihapuheasioissa. Tämä ei liity vihapuheeseen ja siihen puuttumiseen, vaan tässä kyse hyvin tarkkoista asioista terroristisen sisältöön. Ei helppo kuvitella, miten voitaisiin puuttua vihapuheeseen Euroopan laajuisessa koska on kulttuurivälisiä eroja, historiallisia eroja ja, le- ja juridisia eroja, joita joskus hyvin hankala sovittaa yhteen. Mutta uskon kyllä, että tiedämme, mitä terroristin sisältö on ja että on hyvin lailla levinnyt konsensus ympäri Eurooppaa eri valtioiden välillä, joka sallii sen, että voimme tehdä sen päivän selväksi tuossa määritelmässä, joka tulisi tähän lainsäädäntöön. Sitten nämä resurssit no, yrittäm- ja keinot, no, puhumme sitä, sopia tarkemmin, tar- pitäisi olla mallina tällainen kansallinen internetkeskus, jollain sellainen on, jollain ei, joten kannustamme tämän tyyppisiin resursseihin, jotta olisi tällainen internetsisällöstä ilmoittamista kestävä yksikkö, ja sitten on nämä mahdollisuudet valittaa ja muutoksen hakuun. Mutta meistä on tärkeä parantaa Europolin roolia mahdollisesti. Se on hyvin tärkeä toimija tässä, se yrittää auttaa eri alustoja. Sillä on paljon materiaalia, jonka myötä se voi auttaa alustaa tunnistamaan, että mistä tässä nyt on kyse, kun puhutaan näistä asioista. Eli haluan selkeämmät raportointitiedon jakomääräykset pitää varmistaa, että tuo myös kattaa tiedojen ja on Europolin kanssa. Ja halutaan pitää Europol mahdollisimman hyvin mukana tässä, mutta tiedätte tämän hyvin paremmin kuin minä. Europolilla ei ole välttämättä toimivaltuuksia, joten Europol ei voi näitä oikeudellisia määräyksiä antaa. Se voi tukea jäsenvaltiona siinä, mutta se ei voi tiettyjä oikeudellisia määräyksiä aina antaa. Se on selvä rajoitus sille, mitä voidaan tehdä nyt, ottaen huomioon Europolin oikeusperusta. Sitten nämä vaalikysymykset vielä lyhyesti, Se tästäkin kysyttiin, vaalin turvallisuus. Juuri kun, ennen kuin tulitte, niin yritin selittää tätä, puhuin klassisista kyberhyökkäyksistä fyysien rakenteisiin, alustoihin, äänestäjien rekisteröimisen ja puolueiden alustoihin ja muuta. Ja tässä pitää vahvistaa hyvää työtä, jota NIS, eli kyberturvallisuusasiantuntijamme tekevät ja pitää vahvistaa tietosuojasääntöjen soveltamista myös työstäminen tätä komissaari Jorvan kanssa. Ja sitten on sanonut, tässä olisi säännös, jonka meidän muutettaisiin sääntöjä poliittisten ja eurooppalaisten puolueiden rahoitukseen. Eli voisin astaa seuraamukseen, jos ne eivät suojele tietoja, jotka heillä on. Mutta on monia muitakin aiheita, jotka jollakin tapaa on hankala käsitellä. Ne liittyvät täysin liitännäismanipulaatioihin – kybermaailmassa ja viime viikolla komissaari Gabrielin kanssa oli tämä ensimmäinen kansainvälinen käytännön ryhmä, käytännössääntöryhmä, jossa alustat vapaasti olisivat mukana kanssamme, jotta voidaan tunnistaa aiheet, jotka aiheuttavat huolta mukaan. Lukemat osa-alueet, jotka mainitsitte, edustaja Beni, poliittinen mainonta, sponsoroitu sisältö, botit, se, että joku muu kuin ihminen levittää sisältöä ja sitten avoimuus, jos on ulkopuoliset tutkijat, jotka haluavat tarkastella historiallisia aikaisempia tapauksia. Loistavaa, olemme sanoneet heille, että ovat mukana, mutta tarvitaan mitattavissa olevat indikaattorit, jotta voidaan sitten työstää asiaa ja sitten mittaamme edistyksen tässä vielä tämän vuoden puolella. Tätä ei ole vielä tehty, joten pitää tehdä yhteistyötä heidän kanssaan vielä näissä asioissa. Sitten jos lähdetään toisesta tulokulmasta, sanoimme, että poliittisille puolueille, no, sanomme tämän aikaisemminkin jo, että haluaisimme, että jäsenvaltiot toisivat yhteispoliittisiin puolueisiin omalla oikeudenkäyttöalueellaan, jotta voidaan kannustaa puolueita itseään ryhtymään toimiin, jotta voitaisiin toimia avoimin, kun käytetään rahaa verkkomainontaan. Toivottavasti yhdistelmän kautta voidaan edistyä. Tämä on hyvin monimutkainen kokonaisuus, kyllä toki, tunnustan sen. Commissioner, thank you very much. It's, um... Kiitoksia komission jäsen. Omassa vastaan sanotaan, että jos haluat, että jotain tulee tehdyksi, niin kysy henkilöltä, jos ollaan kiire, tai nyt valiokunnalla on kiire tekemään sen. Tämän haasteellinen ehdotus. Itse olen nähnyt Europolin toimintaa ja se oli mielenkiintoinen malli. Tämä on valtava muutos. Kyse on hyvin tärkeistä käsitteistä ja suurista toiminnan muutoksista – mutta teillä oli tosiaan hyvä pohja tälle työlle. Ja me teemme kyllä nopeasti työmme. I mean, I... Vielä reagoisin tuossa samaa mieltä kaikesta tuosta, mutta vaarana on se kuitenkin tällä tapaa, että ikään kuin tässä hokattaisiin liian iso palaa, jos näin toimitaan. Katsottaa, miten käy, mutta en usko, että olemme tähän syyllistymässä. Voimme kyllä edistyä tässä. Starting with the definition. Tämän liikkeelle määr- määritelmästä saada se oikein, niin sitten monet muut asiat loksahtavat pa- paikoilleen. Niin, emme sitä tarkoittanut, mutta tässä on ehkä kolme kuukautta vielä aikaa, mutta kyllä me pystymme tähän. Kyllä me teemme tämän. Jäsenet tekevät täällä kovasti työtä. Esittelijä ja tekevät sitten työnsä ja jos katsotaan asioita, joita käsittelemme, niin me olemme tehneet todella pikaista työtä. Eli me olemme ehdottoman sitoutuneita tähän. Niin, ja sama koskee kyllä sitten näitä terroristisia sisältöjä. Eli olemme sitoutuneita näihin haasteisiin, eli kiitoksia erinomaisesta esityksestä ja kiitos kollegat puheenvuoroistanne. Meillä oli hyvin intensiivinen päivä. Eli luin tämän ehdotuksen, se on hyvin mielenkiintoinen ja haastava. Eli kiitos myöskin Helgalle, että olet aloittanut työn ja sitten varjoittelun kanssa jatkamme työtä ja näemme sitten pian tämän asian tiimoilta. Kiitos kollegat kärsivällisyydestänne ja kiitos komission jäsen. So dear colleagues, uh, we, um, we start... No niin, kollegat. Sitten kohta 14. Toivotan tervetulleeksi UNHCRn yrityslähettilään Vincent Cochetel ja sitten IOMn aluetoimiston aluejohtaja Eugenia Ambrosin. Eli kiitoksia Liiset kaikesta työstä, jota olet tehnyt. Me arvostamme näitä yhteyksiä, joita meitä oli kesällä, kun puhuimme näistä hankalista asioista. Eli kiitokset. Ja haluan kiittää Eugeniota, koska IOM on tehnyt valtavaa työtä ja on ollut hyvä olla yhteydessä kesän aikana ja luimme tai keskustelimme näistä toiminnallisista kysymyksistä. Tämä on vaikuttanut myöskin hiljattain tehtyyn työhön, eli virasto, palautukset, hyvin monenlaiset kysymykset liittyvät tähän, mutta meillä on ollut hyvät yhteydet IOM ja UNHCR ja se on meille tärkeää. Ja tämä menee nettiin, eli Meitä voidaan kuunnella kaikkialla. Eli älkää huolestuko vaikka täällä paikallaan on vähän väkeä. Eli kiitoksia. Halusin puhua neuvoston päätelmistä ja turvapaikkalainsäädännön muutosehdotuksista, mutta kumpikin teistä on ollut mukana – Libyassa. Jos joku tietää tätä tilannetta, niin he tietävät kyllä, kuinka keskeinen rooli teillä on näissä kysymyksissä. Meillä on ollut hyvin intensiivinen iltapäivä. Täällä oli komission jäsen Avramopoulos. Olen aika pahasti myöhässä, eli en nyt puhu pidempään. Ja Vincent, jos sinä aloittaisit omalla alustuksellasi ja sitten Eugenio sen jälkeen. Ja sitten vielä kysymyksiä. Please go ahead and welcome again. Thank you. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. You again for the Libe Committee. Kiitos vielä Libe-valiokunnan kutsusta kertoa havainnoistamme. Kiitos hyvästä työstä, jota olemme tehneet Iomen kanssa, Iomen ja teidän kanssa alkuun pahoittelut osa on valmiina kirjoittanut korkealle edustajalle ja ilmaissut huolensa siitä, mitä teemme tai mitä emme tee Libyassa. No, virallinen vastaus on tulossa, kyllä voi vakuuttaa teille ensinnäkin. Kiitän teitä hyvästä työstä, jota tehneet, kun on neuvoteltu turvapaikkauudistuksessa. Korostaisin, että meille sitä saadaan päätökseen yhteisarvoa turvapaikkajärjestelmän äh, toteutuu. On meillä tärkeä prioriteetti. Olemme työstäneet kyseistä pakettia lainsäädännön käyttäjän kanssa alusta asti ja antaneet asiantuntijatukea. Jatkamme sitä vastedeskin ennen Euroopan neuvostoa. Kesäkuussa me kehitteille Tiomen kanssa ajatusta alueellisesta äh, tällaisesta aluksen purkumekanismista, puhun todellakin mekanismista, disembarkaatiomekanismi, Tämä on tarkoitus täydentävä väline, hyvin tarvittu uudistus. Se ei korvaa tuota aikaisempaa täysin, kun meillä on selvää, että voi vaatia, että kumppanit välimerta tekevät asioita, joita emme ole itse valmiit tekemään Euroopassa. Tämä pitää olla selvää, koska ehdotuksemme on joskus ymmärretty väärin, ei vain Euroopassa, mutta myös Pohjois-Afrikassa, hyvin nopeasti on saatu e- tyytymättömyyttä, mutta sitä pitäisi ymmärtää väärin. Jos kaikilla on vastuunsa, niin näistä peruspremisseistä ehdotusta, niin se on, että vastuujako toteutuisi molemmin puolin välimerta. Kyse ei ole siitä, että siirretään vastuuta yhdeltä puolta toiselle. Eli Libyan tilanne. No, paljonkaan ei ole edistytty päinvastoin. Viimeksi kun näimme, niin no sen jälkeen on tullut uusia taisteluja, eli myös tilanne on hyvin hauras, kun on nämä neljä asestettua joukkoa, jotka pitävät valtaa Tripolissa ja yrittävät äh, pitää sitä kiinni, eivätkä halua antaa tuolle yhteisymmärryshallitukselle jalansijaa. Tämä on johtanut sellaisen tilanteeseen humanitaarisesti, joka on vieläkin monimutkaisempi. Tiettyjä säännöttökeskuksia on suljettu, tiettyjä vankiloita on suljettu, tiettyjä on luotu joissain paikoin pakolaiset turvapaikanhakijat ovat paineet tai päästy pois vankilosta ja osa on sitten vapailla muusta syystä ja osa on napattu heti kiinni ja ihmiskauppa ei ottaa heidät kiinni Tästä ne ovat kadonneet ihan täysin. Eli pääsy on hankaloitunut puolesta kuukautta sitten. Sanoin teille luottavaisemmin, että joka kerta kun Libyan rannikkovartisto purki ihmisiä tuolle alustalle, jos tuon ihmisiä takaisin Libyan rannalle, niin nyt sitten tänään no, ei nyt ole enää pääsyä noille alustoille. Emme voi lähettää edes henkilöstöä turvallisuussyistä pääasiassa, kun on näitä uhkia, joita meihin kohdistuu. Tämä pitää sanoa äänen aina ei päästä paikalle, joskus lähetetään kumppaneita paikalle, mutta ei systemaattisesti. Joka tapauksessa, kuten tiedämme, ongelma ei liity vain alusten purkuun, jossa ihmiset pysyvät pari-kolme tuntia paikan päällä, vaan mitä tapahtuu sen jälkeen, kun Turvallisuus pitää kuitenkin ottaa tässä huomioon kokonaisuudessaan, mitä tapahtuu kasvaneessa tunnissa tai kahdessa vuorokaudessa, joka seuraa aluksesta poistumista. No, Libyassa toimitaan vähän toisin kuin muualla. Normaalisti ihmiset tuodaan vankiloihin, sanottokeskuksiin tiedetään, mitä olosuhteita siellä on, mutta joskus ihmisiä katsoo tuossa matkan varrella, eivät he pakene, vaan heidät myydään ihmiskauppiaille, ihmiset, jotka käytetään hyväkseen maataloussektorilla, rakennustyömailla, joten monet ihmiset katoavat sitten he poistuvat aluksista ja sitten pitäisi mennä säilyntökeskukseen, mutta sitten katsotaan siinä välillä. Ja on virallisesti kopita kaksi säilöntökeskusta Libyassa. Tällä hetkellä viisi on Tripolissa, kymmenen lännessä, viisi etelässä, 13 idässä. Tällä hetkellä, no siis, siinä saattaa muuttua ensi viikolla sen takia kaikki on hyvin vaikeasti ennakoitavaa ja haurasta. Me voimme käydä noin 300 keskuksessa tällä hetkellä Tripolissa tai Lännessä. Kolme per viikko siinä kaikki. Siinä on se kapasiteetti, joka meillä on. Eli emme voi kattaa kaikkia keskuksia olla läsnä kaikkialla. Tietysti valituksia tulee diasporalta ympäri Eurooppaa, että sukulaisia hukassa, ovat säilössä. Jos he haluaisivat apua, he haluaisivat päästä pois sanottokeskuksista. Valitettavasti meillä on tällainen pääsyn ongelma, mitä ei ollut jo aikaisemmin joko emme saa lupia, tai kun on paikan päällä, niin ihmiset eivät enää ole säilöntökeskuksissa. Että on siirretty ilman ennakkoilmoitusta joko siksi, että on henkilöstöturvallisuusongelmia toistaiseksi viimeksi kun puhuin, no tapasimme ja puhuittiin näistä transitkeskuksista Tripolissa. EU on tätä rahoittanut kesäkuussa, se valmistui tuhat paikkaa, siellä on saatavilla. Emme ole voineet avata sitä kuitenkaan vielä. Edelleen on tiettyjä rajoitteita ja riskejä, että sitä saattaisi tulla toinen täynnöttokeskus. Eli haasteita on, joita yritämme käsitellä komission kumppaneiden kanssa ja sitten kun näitä libyalaisia kumppanitoimijoita, mutta tilanne ei ole parantunut. Valitettavasti siis ei ole paljon raportoitavaa, jos ajatellaan parannuksia. Tämä tulee sitten pois afrikkalaisten kumppanien kanssa käytävään yhteistyön. In terms of engagement with... Niin, toiminta pohjois afrikkalaisten maiden kanssa – ei nyt pidä unelmoida mistään suuresta suunnitelmasta, vaan pitää pohjautua tähän mekanismiin, joka on olemassa kussakin maassa, kussakin maassa Marokossa, Tunisiassa, Algeriassa, Egyptissä. Voidaan työskennellä, työskennellä siellä pitkään jo. Meillä on siellä e, toimistotiloja ja on mekanismi, jolla voidaan purkamisia aluksista, kun heidät on pelastettu välimereltä. Ihmiset tuodaan takaisin rannikolle. Järjestelmä on erilainen eri neljässä eri valtiossa järjestelmät eivät ole loistavia, mutta kun sanon näin, se ei sitä, etteikö se toimisi. Tällaisia alkeellisia vastaanottokeskuksia on noissa maissa, mutta meidän pitää sitten jatkaa toimintaa ja varmistaa, että jossain kohtaa on kunnon hallinnolliset puitteet, juridiset puitteet. Tää, näin ei ole tällä hetkellä. Geopoliittista tukea tarvitaan tuohon, koska nämä valtiot ovat muassa vuoden 1951 yhdessopimuksen kumppaneita, mutta tämä vaatii aikaa. Meidän pitää viestiä vastuusta näistä kysymyksistä. Ei kyse nyt suuresta ilmoituksesta, joka muuttaisi mitään päin vastoin. Se vain olisi haitallista, kun työskennellä samassa lopuksi. No viimeinen kommenttini Monet eurooppalaiset ovat sanovat, että meidän pitäisi tehdä enemmän Marokossa, Tunisiassa ja Egyptissä. Miksi te tee enemmän? No, rahoituksemme taso Egyptissä 42 prosenttia, Marokossa 23 prosenttia, Tunisiassa 16 prosenttia. Joten melko huolissaan siitä tosiaan, että meillä on hankaluuksia puhua solidarisuudesta Euroopassa, mutta tuo solidarisuus Välimeren toisen kanssa ei myöskään toteudu. No, näiden lukujen seuraus on se, että kaikissa noissa maissa leikkaamme ohjelmia. Avustamme vain 15 prosenttia, 15 prosenttia Marokon pakolaisista, vain 20 prosenttia näistä egyptiläisistä pakolaisista suhteessa aikaisempaan vuoteen. Eli tilanne huikkenee, eli nämä ihmiset ovat hauraamissa tilanteissa ja todennäköisemmin siirtyvät naapurimaahan – joten ei pitäisi olla yllättynyt. Jos halutaan tarjota vakavasti tuttuja vaihtoehtoja näille lähtiöille, niin sitten pitää tukea näitä Pohjois-Afrikan maita paremmin, jotta voidaan kohdata niitä tarpeita, koska tällä hetkellä tukinormimme ovat äh, hyvin suboptimaalisia. Kiitos vielä kerran, että tuette myös tätä tavoitetta päätöksissänne. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. And I, I do want to see... Kiitoksia. Täällä nyt ei ole paljon enää väkeä jäljellä, mutta tämä on kuitenkin äärettömän tärkeä asia ja se pitää nyt sitten laittaa tänne esityslistan loppupäähän. Ja enää on kolme valiokunnan jäsentä jäljellä. Mutta laaja yleisö sitten kuuntelee meitä. Eli jokin jos ihan lyhyesti, koska sitten saat näiltä kollegoilta paljon kysymyksiä. Eli jos puhut lyhyemmin, niin sitten ehdimme vielä ottamaan kysymyksiä, jos sopii. And, uh, <clears throat> thank you. Kiitoksia myöskin meidän puoleltamme tästä kutsusta. Ja on hienoa, että voimme täällä jatkaa vuoropuhelua teidän kanssanne Välimeren kysymyksestä ja rantautumisalustoista. Mistä Vincent jo kertoi. Olen tietysti samaa mieltä kaikesta, mitä Vincent juuri sanoi. Pari lisäystä vielä. Ensinnäkin täytyy toistaa tätä paradoksista tilannetta Euroopassa, kun ajatellaan Välimeren tilannetta ja sitten näitä saapumisia ja rantautumisalustoja. Saapumisten määrä on romahtanut viime vuodesta, ja kun verrataan vielä kahden vuoden takaisin tilanteeseen, olemme aina sanoneet, että myöskin vuonna 2015 nämä määrät olivat hallinnoitavissa eu tasolla. Eli silloin kun miljoona ihmistä tuli niin kyllä tämä nyt sitten pystytään hoitamaan, kun 80 000 ihmistä on tähän mennessä, ja se on 40 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Mutta nyt on vähemmän saapujia, mutta on kuitenkin lähes kaksi kertaa enemmän kuolemia Välimerellä. Eli nyt tämä ylitys on vielä vaarallisempaa kuin aikaisemmin. Ja nyt tilanne on vielä kriisisuuntaantuneempi kuin pari vuotta sitten. Ja toinen ristiriita on se, että kun nyt näitä kuolematapauksia on näin paljon enemmän, toimiin on ryhdytty, jotta olisi vaikeampi suorittaa etsintä- ja pelastustoimia merillä koska estettiin kansalaisjärjestöjen laivojen toiminta, kunnes ne sitten hiljattain saivat taas uudestaan luvan toimia ja ovat pelastaneet noin 40 prosenttia kaikista pelastetuista Välimerellä. Eli kuitenkin nyt on päätetty kriminalisoida tämä työ, kun jotkut ovat pelastaneet henkiä. Ja olemme hyvin huolissamme, koska tietyissä EUn jäsenvaltioissa humanitaarisen avun antaminen laittomille maahanmuuttajille on nyt rikos. Eli siksi järjestelmää on vaikea panna täytäntöön. Ja sitten tämä järjestelmä, josta juuri puhuttiin. Ajatuksena ei ole korvata sitä, mitä tapahtuu yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanon yhteydessä. Mekanismi, josta puhutaan, on sellainen, jolla pitää puuttua välittömiin ongelmiin, kun ajatellaan henkien pelastamista ja kunnollista järjestelmää, jossa käsitellään niiden tiedot, jotka on pelastettu. Ja tämä on mahdollista ainoastaan, jos jäsenvaltiot soveltavat oikealla tavalla vastuunjakoa keskenään, jotta vuoropuhelu Pohjois-Afrikan kanssa Eli tällä tavalla voidaan löytää ratkaisu, mutta tällä hetkellä jäsenvaltioiden välillä ei ole mitään solidaarisuutta ja Pohjois-Amerikan, Afrikan maat eivät käy mitään järkevää keskustelua mistään alueellisista mekanismeista. Eli he jatkavat sitä, mitä tähän mennekin on tehty. Ja täytyy myöskin ottaa huomioon, että kun pyydetään, että joku toinen maa auttaa Eurooppaa tässä tilanteessa, niin meidän täytyy ottaa huomioon se, mitä siellä jo tehdään. Eli siellä tehdään näitä etsintä- ja pelastustoimia. Niin. Tulkkaus loppuu ihan muutaman minuutin kuluttua, eli jos Kienke voisi esittää vaikka kysymyksen, koska tulkkaus päättyy ihan kohta. Suo, anteeksi, sopiiko tämä? Eli, eli Kienke ensin, koska meiltä alkaa, meillä kohta ei ole enää tulkkausta. Eli Cecil, jos esität kysymyksesi nyt. Ja sen jälkeen sitten Spinelli ja Lopes Aguilar. Olkaa hyvä. Grazie, Claude. Kiitokset, Claude. Tämä aihe on luonteeltaan sellainen, että olen äh, seurannut todella äh, läheltä, äh, varsinkin kun tulen Italiasta, joka tällä hetkellä on käytännössä katsoen uskomattomassa tilanteessa – kaikki ne periaatteet, joita olemme vieneet eteenpäin tähän mennessä, esimerkiksi ihmisenkin pelastaminen on asetettu vaakalaudalle. Nyt kysymyksiin. Tiedän, että aluehankkeita viedään eteenpäin ja monet jäsenmaat ovat mukana tässä hankkeessa. Kuitenkin toiminta on epäjohdonmukaista ja haluaisinkin, että vastuunjako jäsenmaiden kesken ja solidarisuus vahvistuisi. Sitten vielä kysymys kansalaisjärjestöihin liittyen. 11 jäsen, kansalaisjärjestöjä on itse asiassa ehdokkaana Saharov-palkinnolle. Olen kiitollinen siitä, että ne harjoittavat myöskin pelastustoimintaa. Ja toivonkin, että ne pystyvät jatkossakin eh, toteuttamaan toimintaansa. Ja nyt kysyisinkin, minkälaisia pitkän tähtäimen suunnitelmia ja tukihankkeita on olemassa, koska tällä hetkellä puhutaan pelkästään lyhyen tähtäimen hankkeista. Uh, Kiitos Spinelli ja sitten vielä Juan. Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Suurkiitokset äh, sekä äh, tohtori Kostellille että äh, tohtori Ambrosille. Äärimmäisen tärkeät panostukset molemmilta meidän keskustelumme Pahoittelut eh, siitä, että minun on todennäköisesti lähdettävä ennen kuin saan vastaukset eh, kysymyksiin, niin, mutta näin sitten myöhemmin eh, webstreamin kautta. Tohtori Kostel, sanoitte jotakin, joka herätti minussa paljon tunteita. Millä tavoin tuleva sukupolvi tulee toimimaan tulevassa tilanteessa? kun maahanmuuttajia on paljon ja he joutuvat myöskin ottamaan vastuun harteille esimerkiksi turvapaikkakysymyksissä. Millä tavoin me tulemme selittämään tämän kaiken tuleville sukupolville? Miten tuomme esiin myöskin kaikki ne ponnistukset, joita te teette, kun Euroopan unioni samanaikaisesti panostaa pelkästään jumiuttamispoliittisiin toimiin turvapaikkakysymyksissä? varsinkin eh, kun puhutaan eh, alustoista eh, niissä maissa, joista nyt oli puhe, keskuksista siis esimerkiksi Libyassa, jossa ehkä tällainen rakenne on mahdollista toteuttaa, mutta tässä ne maat, joissa suhtautuminen on kielteistä, ajattelen vaikkapa Nigeria, Nigeria siellä mm, tilanne muotoutui sellaiseksi, että kieltäydyttiin ottamasta vastaan takaisin pakolaisia, jotka Euroopan unioni palauttamassa. Ilma, e, e, en tiedä, onko tämä totta vai, vai onko kyse pelkästään puheesta. Kysymyksiä olisi valtava määrä, mutta summa summarum olen kyllä aika epätoivoinen tämän aiheen suhteen. Thank you, Barbara. And, uh, Juan Fernando Lopez Aguilar. Thank you, Chair, and thank you, Vincent Cochalet and Eugenio Ambrosi, for being here. It's been a long day, and uh, not over yet. The session of the Libby Committee, we are resuming tomorrow by 9 a.m. But believe me,